esitysistä luonnoksen ja, ja siihen olette voineet tutustua. Kielet tänään käytössä, niin kuin tiedätte, ne löytyvät koko puuinfo lehtisestä. Ja nyt voisin puhua muutama sana EASstä Lissabonin sopimuksen voimaastumisen jälkeen, eli ulkoisten palveluiden jälkeen. Ja, ja myöskin tilanteesta, joka seuraa vuonna 2010 huhtikuun jälkeen. Ulkoisen valiokunnan jäsenten kanssa on käyty keskustelua ja, ja paikalla heidän kokouksessa oli myöskin Margaret Aston, Catherine Aston Ja Tämä on tärkeä asia. Siihen jo äsken koordinaattoreiden kokouksessa puututtiin. Pari ilta sitten puheenjohtaja Leenen kanssa, oikeusasianvaliokunnan puheenjohtajan kanssa, Leenen kanssa siis budjettivaliokunnan puheenjohtaja Lamassuurin kanssa ja Albertinin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan ja puhemies Musekin seurassa näitä asioita käsiteltiin. Itse toin tiettyjä seikkoja esiin ja jatkossa tulen ne myöskin kirjallisessa muodossa esittämään. Kyse on siitä, että talousarviovaliokunnan rooli ja merkitys tulee kasvamaan Lissabonin sopimuksen myötä. Niin kuin tiedätte, myöskin lainsäädännöllinen työ Euroopan parlamentissa vahvistuu tämän sopimuksen voimanastumisen jälkeen. Ja, ja meillä tulee olemaan erityistä painoarvoa nimenomaan talousarvion yhteydessä. Tätä asiaa ei käsittele pelkästään budjettivaliokunta Euroopan parlamentissa, vaan myöskin talousarvion valvontavaliokunta, eli me. Ja siksi tähän on nyt mahdollisimman nopeasti reagoitava. Koordinaattoritten kokouksessa tätä asiaa käsiteltiin ja, ja siinä yhteydessä puhuttiin varahoitoasetuksesta ja sen muutoksista – Toinen tärkeä seikka toimielimiä ajatellen ja myöskin poliittisesti asiaa tarkastellen on se, että oikeudellisesti ottaen meillä on oltava oikeus valvoa myöskin muita toimielimiä, jotka Lissabonin sopimuksen myötä astuvat alettavat työnsä. Ajattelen nyt lähinnä yhteistä ulko- ja puolustuspolitiikkaa, ulkoista eurooppalaista äh, hallintojärjestelmää äh, ja myöskin neuvoston pysyvää puheenjohtajaa. On äärimmäisen tärkeää käynnistää keskustelua äh, toimivaltuuksista. Meidän on valiokuntana jo heti alkumetreillä omattava oikeus tuoda oma kantamme esiin näistä asioista muutoinkin talousarvion valiokunnan merkitys on äärimmäisen tärkeä. Jos tutustuu Lissabonin sopimuksen artiklaan 279, siinä todetaan, että Euroopan parlamentilla on suoraa lainsäädännöllistä voi, toimivaltaa sekä talousarvion valvontaan liittyen että budjetin laadintaan liittyen. Joten tulen toimimaan, niin kuin koordinaattoreiden kokouksessa päätettiin, tulen ensi viikolla laatimaan, äh, laatimaan kirjeen, joka osoitetaan sekä puhemies Busekille että valiokuntien puheenjohtajalle herra Leenelle. Ja, ja tämä kirje tulee pitämään näitä seikkoja sisällään. Muutoin äh, sitten vielä no ilmoitusluontoisesti tämän kokouksen jälkeen 18.30 jälkeen järjestämme pienen äh, tilaisuuden. Voimme toivottaa toisillemme hyvää joulua ja, ja uutta vuotta, koska tämä on valiokuntamme viimeinen kokous tänä vuonna. Sitten kohta viisi. Niin kuin näette, meillä on uusia henkilöitä. Rova Van Hofstadt täällä sihteeristössä. Tervetuloa. Rova Meri Morgan taas puolestaan lähti sihteeristöstä toisin toimin ja Rova Siipos on nyt hänen tilallaan. Sitten varsinaisen esityslistan vastuuvapaus vuodelle 2008, Euroopan yhteisön yleinen talousarvio, pääluokka 3, joka koskee komissiota. Ja jos kaikille sopii, niin annan puheenvuoron Kersti Kaljulaidille <clears throat> Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Haluaisin esittää teille muutamia huomioita yhteisön rahoituksesta kohesiopolitiikan alalla, siis tämä luku 6. Vuonna 2008 kohesiopolitiikasta rahoitettiin hankkeita 36,6 miljardin euron edestä, 24,8 miljardia euroa oli kor- korvauksia jäsenvaltioille, muut olivat ennakkomaksuja. Vain muutamia palautuksia tehtiin budjettivuodelle 2008, 2007 ja 2013 ohjelmointikaudelle. Senpä takia useimmat näistä huomioista liittyvät ohjelmakauteen 2000-2006. Me huomasin, tarkistimme välimaksujen ja loppumaksujen oikeellisuutta ja sitten jäsenvaltioiden toimet, mitä tulee perintään ja oikaisuihin ja komission valvontaan. Me tarkistimme 170 projektia, jotka oli tehty vuonna 2008. 57 prosenttia tarkastetuista hankkeista olivat, olivat oikein. Niihin ei liittynyt mitään epäselvyyksiä. Vuonna 2007 tämä osuus oli 46 prosenttia, mutta 43 prosenttia hankkeista sisälsi usein yhden tai useita virheitä. 42 prosenttia kaikista näistä virheistä oli eh, kvantitatiivisia luonteeltaan. Ja näiden suhteen olemme 95 prosenttisesti varmoja siitä, että kvantitatiivinen virhe näissä, näissä palo- maksupalautuksissa oli 11 prosenttia tai enemmän. Ja Useimmat näistä olivat sellaisia, joissa ei voitu, ei, tukikelpoisuus eivät täyttyneet. Usein siis tukikelpoisuusvirheet olivat, olivat näitä virheitä, ne muodostavat suurimman osan virheistä. Ja erityisesti tämä johtuu siitä, että hankkeet tai toimijat eivät täyttäneet rahaston erityisiä, erityisiä vaateita ja sitten myös korvattiin kuluja, jotka eivät ole tukikelpoisia tai palautuskelpoisia. Ja kaksi ensimmäistä syytä muodosti noin 80 prosenttia näistä virheistä. Ja erityisesti vuonna 2008 tarkastimme näitä tukikelpoisuuskysymyksiä kahdessa aluekehitysrahastoprojektissa annettiin varoja ennen kuin ne oli lopullisesti hyväksytty. Ja sitten luotiin uusia kustannuseriä ilman, että ne olivat välttämättä tukikelpoisia. Ja niihin ei sovellettu asianmukaista valvontaa. Ja tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että nämä muodostivat vielä enemmän virhemahdollisuuksia. 2000-2006 ohjelmointikausi lähenee loppuaan ja siksi kansalliset viranomaiset pyrkivät kaikin tavoin käyttämään jäljellä olevat rahat, ja tämä tietysti lisää virheriskiä. Jäsenmaiden omat valvontajärjestelmät ovat ensimmäinen askel, kun tarkastellaan, onko maksuja tehty epäasianmukaisesti. Jäsenmailla on velvollisuus korjata virheet, jotka jäsenmaissa löydetään, ja raportoimaan niistä komissiolle tilintarkastustuomioistuin totesi, että nämä järjestelmät eivät kaikilta osin olleet toimivia. Komission valvonta on toinen valvonnan taso, ja tässä meillä on vihdoin uutta tietoa myös nykyiseltä ohjelmointikaudelta. Kaudelle 2007-2013 komissio keskittyi ennaltaehkäisemään virheitä ja ja komission hyväksyntä vaaditaan, jotta välimaksuja voidaan ylipäätään suorittaa. Tilintarkastustuomioistuin <clears throat> on tehnyt nämä arviot ja kuitenkin hankkeet tällä ohjelmointikaudella ovat jo täytäntöönpanovaiheessa ja menot on ilmoitettu komissiolle ennen kuin nämä valvontajärjestelmät oli ylipäätään hyväksytty. Ei niitä voida lopullisesti maksaa ennen hyväksymistä, mutta nämä kustannuserät eivät ole vielä saaneet hyväksyntää siinä vaiheessa, kun, ne, kun hankkeet oli jo hyväksytty. Tämä on selvä riski. Ja sitten muutama sana tilintarkastustuomioistuimen suosituksista. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio parantaa ohjeistustaan jäsenmaiden suuntaan, ottaa tai pyrkii siihen, että virheet havaitaan ja voidaan oikaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – Operationaalisia ohjelmia täytyy auditoida jatkuvasti riskiin perustuvalla tavalla ja sitten pitää myös nämä korjaustoimenpiteet OPssa ottaa tehokkaaseen käyttöön, jotta uusia virheitä ei enää syntyisi. Mikäli kaikki tämä ei johda virhe, virheiden vähenemiseen, niin silloin EUn budjettia tarkasteltaessa – pitäisi tarkastella, miten koheesiorahastosta jatkossa jaetaan rahoja. Kiitos. Aluepolitiikasta vastaava komissaari, komissaari Sametski on läsnä ja myöskin komissaari Spitla sosiaalikysymyksistä ja tasa-arvokysymyksistä vastaava komissio. Kumpi teistä haluaa käyttää puheenvuoron ensin? Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat neuvoston edustajat, arvoisat äh, jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen edustajat, mm, miehet, naiset ja herrat, kiitokset Rouva Kaljulaidille siitä, että hän selvitti tätä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta. Kyllä, me otamme vastuumme hyvin vakavasti ja on hyvin tärkeää, että kohesiopolitiikkoja valvotaan kunnolla. Vuonna 2008 helmikuussa teemme voimakkaan poliittisen sitoumuksen täällä. Hyväksyimme toimintasuunnitelman, jolla vahvistetaan komission rakenteellisten toimien valvontaa. Ja tuon toimintasuunnitelman ansiosta monivuotinen toimintasuunnitelma ja valvontasuunnitelma on alkanut tuottaa hedelmää. Viimeisimmässä väliraportissa, joka hyväksyttiin 2009 lokakuussa, todella todetaan, että tämän vuoden kolmanteen jaksoon saakka todella on edistytty. Tähän mennessä oli 900 miljoonaa euroa korjauksia ja aina viime viikkoon asti olemme päässeet 1,1 miljardin euron, jotka korjattiin, oikeastiin vuoden 2008-2009 osalta ja melkein 2,5 miljardin euroon. Uh, uh, ja Nämä näkyvät tuolla taululla ja tämä on suuri ero verrattuna 1,3 miljardin euroon, jotka oikaistiin 2006-2007. Kaksi 1,2 miljardia euroa odottaa vielä oikaisua. Yhteinen rakennerahastojen auditointistrategia jatkuu ja me jatkamme ponnistelujamme, jotta virheaste saadaan alhaisemmaksi. Toimistasuunnitelma ei ole vielä alentanut merkittävästi virheastetta ja täytyy ottaa huomioon, että 2008 virheasteet ovat perua aikaisemmilta ajoilta. Siitä huolimatta virheaste on liian korkea, mutta positiivista kehitystä on odotettavissa. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että 57 prosenttia hankkeista oli virhevapaita verrattuna edelliseen 46 prosenttiin, joten tämä osoittaa, että virheaste on alentunut ja ne virheet osuivat myös vähemmille alueille ja vähemmille ohjelmille. No miten virheastetta voidaan alentaa? No, tähän on viisi lähestymistapaa. Ensiksi me tiedämme, mille alueille virheet keskittyvät ja me tehostamme valvontaamme juuri niissä ohjelmissa ja niissä jäsenmaissa, joissa virheitä esiintyy eniten. Me huomaamme, että Puliassa ja Kalabriassa Italiassa esiintyy paljon virheitä ja myös tietyissä ohjelmissa Espanjassa. Interreg-ohjelmat ovat myös olleet ongelmallisia ja kaikissa näissä tapauksissa meidän täytyy ryhtyä toimiin heti, kun erheet havaitaan. Kaikki virheet, jotka löydetään tutkinnassa, niin niitä seurataan komissiossa ja, ja pidämme huolen siitä, että mitään rahoja ei katoa tai etteikö niitä vaadittaisi takaisin, jos ne on käytetty väärin. Kuitenkin säännönvastaisuudet eivät ole yhtä kuin petokset, ja minä olen tyytyväinen siitä, että <clears throat> tilintarkastustuomioistuin ei vuonna 2008 löytänyt mitään epäiltyjä petoksia varsinaisesti. Mutta meillä on kuitenkin nollatoleranssi petoksia kohtaan, joten tämä ei saa, tätä pitää parantaa. Ja me jatkamme huolellisesti 2000-2006 toteutettujen ohjelmien seurantaa. Komissio toimittaa teille pikapuoliin raportin, jossa osoitetaan, että jäljellä oleva rakennerahastojen virhe, virhetaso on alhaisempi kuin aikaisemmin. Ja tämä osoittaa sitä, että oikaisut, jotka on tehty, ja nehän ovat olennainen osa monivuotista valvontajärjestelmää, niin ne selvästi vähentävät tilintarkastustuomioistuinten eh, havaitsemaa virhetasoa. Ja 2000-2006 virhetaso alentuu myös tällä tavoin ja me teemme mielellämme yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Kolmanneksi 2007-2013 ohjelmointikausi eh, saa tai silloin tehdään vielä enemmän valvontaa ja teemme yhteistyötä jäsenmaiden kanssa, jotta valvontajärjestelmät ovat tehokkaita heti alusta pitäen. Me 2000, tai tarkastamme paraikaa tältä ohjelmakaudelta muutamia projekteja, jotta tiedä, tietäisimme, mikä on virhetaso tulevaisuudessa. Ja huomaamme, huomasimme ja nyt, että uusi strategia varmasti alentaa Eli alle 5 prosenttia on tämä yleisin virhetaso eri jäsenmaissa. Ja neljänneksi huomaamme, että vuosittaiset strategiat ovat hyvä yhteisen hallinnon väline ja me uusimme ohjeistustamme tämän vuoden lokakuussa ja tällä tavoin jäsenvaltioita kehotetaan parantamaan valvontaansa. Varainhoitoasetuksen tarkistaminen ensi vuonna tarjoaa mahdollisuuden oikeusperustojen vahvistamiselle ja me teemme mielellämme yhteistyötä teidän kanssanne, jotta luotettavuutta voidaan parantaa. Vuonna 2009 olemme pyrkineet yksinkertaistamaan asioita ja komissaari Spidla kertoo teille enemmän näistä yksinkertaistamispyrkimyksistä. Ymmärrän hyvin til- tilintarkastustuomioistuimen suositukset, me aiomme ne toteuttaa ja me teemme kaikkemme, jotta ennaltaehkäisevää ja korjaisevaa toimintaa koheesiopolitiikassa voidaan vahvistaa ja virheastetta alentaa. Ja me olemme menossa oikeaan suuntaan. Tämä ilmenee useista indikaattoreista ja me jatkamme ponnistelujamme, kunnes tilanne saadaan parantumaan. Kiitos. Kiitokset äh, komissaari Samets ja sitten äh, komission äh, jäsen herra Spidla. Kiitokset, suuret kiitokset siitä, että minulla on mahdollisuus puhua teille täällä tässä valiokunnassa. Kollegani komission jäsen Sametski jo tässä toikin esille varmasti pääkohdat meidän toimissamme. Ja komission vastauksen. Minä keskityn nyt Euroopan sosiaalirahastoon. Kuten varmasti tiedätte, komissio on esitellyt toimintasuunnitelmansa, jonka tarkoituksena on parantaa yhteisön varojen jaettua hallinnointia, mutta tässä toimintasuunnitelmassa on myöskin otettu huomioon valiokuntainen suositukset ja olemme halunneet myöskin taata sen, että että maksujen jäädytys ja rahoitusoikaisut tulisivat tiukemmin toteutettua. Ja olen todella iloinen, että tilintarkastustuomioistuin todella tunnustaa, että on selvästikin parannettu niin sitä, kuinka paljon näitä maksujäädytyksiä ja rahoitusoikaisuja on ollut. Tässä herra Sametski jo kertoikin siitä, että tämä politiikka jatkuu vielä vuonna 2009, ja kollegani kertoi myöskin näistä luvuista, joihin olemme päässeet. Mitä tulee Euroopan sosiaalirahastoon ja sen aikaisempiin vuosikertomuksiin, niin tässä on tapahtunut seura- sel, selvää kehitystä. ESR löysi vain yhdeksän virhettä 49 tarkastetusta hankkeesta. Ja näistä yhdeksän, yhdeksästä virheestä vain neljä ovat tuomioistuimen mukaan kuantifioitavia ja jolla on siis rahoitusvaikutus. Senpä takia uskon, että tämä vuosittainen toimintakertomus pääjohtajilta varmasti tuo selkeän arvioinnin siitä, missä korkean riskin, korkeat riskit ovat ja mikä on jäsenvaltioiden tilanne. Mitä tulee virheiden kokonaismäärään, niin uskon, että tässä todella perimmäisenä tarkoituksena on nyt vähentää virheiden määrää, ja herra Sametski jo kertoikin toimistolla tähän pyritään. Vuonna 2007-2013 me olemme vahvistaneet oikeuspuitteistoa, jonka puitteissa voimme toimia entistä paremmin. Keskeisinä seikkoina tässä uudessa puitteistossa on muun muassa jatkuva validointi niin jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät kuin myöskin niiden kansallisten tarkistusohjelmien osalta. Vuonna 2008 komission yksiköt ovat kovasti ponnistelleet, jotta tämä uusi järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön. Komission tarkoituksena on myöskin noudattaa tuomioistuimen suositusta yksinkertaistaa varovaisesti ja näin komissio on jatkanutkin yksinkertaistetun rahoituspuitteiston käyttöönottoa vuosi 2013 niin edunsaajille kuin myöskin hallinnoille. Ja mahdollisuus ilmoittaa epäsuoria maksuja könttänä on otettu käyttöön tai se on ollut olemassakin jo ESRn puitteissa jo tämän rahoituskauden alusta lähtien. Ja olen todella iloinen, että lähestulkoon kaikki jäsenvaltiot ovat nyt sopineet, että he todella lähtevät tähän yksinkertaistamiseen komission suositusten mukaisesti. Ja toivon, että näin myöskin tapahtuu, kun tätä yksinkertaistamista laajennetaan EACRiin. Tämä on tehty mahdolliseksi vuonna 2009 hyväksytyllä asetuksella. Mitä tulee näiden säännösten todettamiseen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa, niitä työstämme edelleen. Mitä tulee komission ehdotukseen muuttaa yleisasetusta, niin siitä keskustellaan juuri neuvostossa ja parlamentissa ja uskomme, että olemme että mm, olemme oikeastaan jo nyt saaneet loppuun kaiken mahdollisen yksinkertaistamin työn sen estämättä kuitenkaan vuoden 2007-2013 hallintapuitteiston mm, merkitystä. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. ESR tietysti on joutunut uuteen tarkasteluun sosiaalisen kriisin myötä ja se on tietysti auttanut kaikkien haavoittuvaisempia ihmisiä. On hyvin tärkeää, että säilytämme sen roolin sosiaalisen solidaarisen Euroopan ilmentymänä yksi keskeisimmistä rooleista, joka tällä instrumentilla voi olla, niin sen on oltava todella tehokas ja solidaarinen. Ja meidän täytyy todella tarkkaan nyt miettiä myöskin sitä, kuinka tätä jaettua hallinnointia tulevaisuudessa toteutetaan. EU-strategian, työllisyysstrategian ja ESRn eh, siten eh, vahvistaminen sekä myöskin suurempi keskittyminen nykyisiin saavutuksiin kansalaisten eh, edun nimissä. Ne ovat asioita, joihin meidän täytyy todella keskittyä. Hyvät naiset ja herrat, olen valmis vastaamaan myöskin kysymyksiin. Grazie, komissario Spidla. Do la parola. Kiitos, komissaari Spidla. Ja sitten hän oli Beratti, eh, vuoden 2008 vastuuvapaus esittelijä. Thank you, Mr. President. Let me first maybe... Kiitos, herra puheenjohtaja. Aluksi kommentoisin sitä, että on hienoa, että komissaarit ovat täällä paikalla. Tämä on viimeinen tilaisuutemme keskustella heidän kanssaan. Ja katsotaanpa vuotta 2008. Haluaisin kysyä teiltä, hyvät komissaarit, minkä takia täm, näitä virhevapaita on näin vähän. Tämähän tarkoittaa sitä, että noin puolet maksuista oli oli virheellisiä. Jos virhetaso on näinkin korkea, noin puolet, niin miten me voimme olla varmoja siitä, että tämä 11 prosentin luku on oikea, mitä tulee budjettivaikutukseen. Ehkä tämä luku on suurempikin kuin 11 prosenttia ja 43 prosenttia kohdassa kuusi. Tämä on asia, joka minua kiinnostaa. Herra puheenjohtaja, Esitänkö kaikki kysymykseni samalla vai odotanko ensiksi vastausta näihin? Chi vuole rispondere dei commissari? Prego. Komissiosta kuka vastaa? The frequency of errors uh, detected in the court of auditors. Virhe esiintyvyys on vähentynyt edellisistä vuosista. Tilintarkastustuomioistuin on näin todennut, eli suunta on myönteinen. Minkä takia tämä virhetaso on näin korkea johtuu siitä, että nämä toimet, joita rakenne- ja kohesiorahastossa toteutetaan, ovat monimutkaisia ja niihin sisältyy suuri määrä edunsaajia – ja paljon toimielimiä on niissä mukana. Ja siksi on mahdollista, että tässä pitkässä ketjussa, kun toimijoita ja toimia on niin paljon, niin virheiden esiintyvyys on toki mahdollista. Aina eri toimijat voivat tehdä virheitä prosessin eri vaiheissa. Okay, the second question would... Seuraava kysymys olisi seuraavan 11 prosentin virhetaso oli 4 miljardia euroa vuonna 2007, 11 prosenttia taas oli 5 miljardia euroa. Mikä on mm, rahasumma, siis 11 prosenttia vuonna 2008, onko se 2,7 miljardia, ja onko oikein sitten lisätä nämä, tai laskea nämä summat yhteen, jotta saadaan kokonaiskuva näille viimeisille kolmelle vuodelle tahtoo sanoa, onko minen lisättävä kaikki nämä rahat tähän, onko tämä 13 miljoonaa miljardia kenties tämä summa, onko tämä nyt oikein? Uh, well, I cannot agree with this. No en hyväksy tätä tulkintaa, että virheaste 2006 7 8 tulkittaisiin niin, että, että ne rinnastettaisiin konkreettisiin rahasummiin. Jos katsotaan 2008 11 prosentin virheastetta, johtuu siitä, että tilintarkastustuomioistuin on käyttänyt erilaista laskentatapaa. Komissio ei tiedä laskentatavan yksityiskohtia. En sitä toki kyseenalaista, sen, sitä haluan korostaa, mutta 11 prosenttia on, on vain arvio, että, että näin paljon komission rakennepolitiikan maksuista olisi ollut virheellisiä tilintarkastustuomioistuimen mukaan. Ja tämä oli tilintarkastustuomioistuimen näkemys tarkastushetkellä. Ei tätä 11 prosenttia voida kuitenkaan käyttää, että laskettaisiin konkreettisia oikaisusummia vuodelle 2008. 11 prosenttia ei vastaa rahan arvoa vuonna 2008, ei sitä voida muuntaa euroiksi korostaisin sitä, että tulevina vuosina tilanne kyllä paranee ja siksi lopullinen oikaisujen määrä vuodelle 2008 tulee olemaan paljon alhaisempi kuin tilintarkastustuomioistuimen mainitsema 11 prosenttia. Kiitos. Kolmas kysymykseni on, kuinka paljon rahaa itse asiassa perittiin vuoden 2000 2008 lopussa, koska tämä toimintasuunnitelma sanoo, että vuodelta 2006 on peritty tiettyjä summia ja se on joskus antanut aina vuoteen 1999 ja missä tapauksessa nämä summat ovat olleet huomattavia tai kuinka paljon pitäisi kerätä vuosilta 2000-2006, mutta joita ei ole kuitenkaan vielä kerätty. Well, uh, I, I, to, answer this question, I will need to repeat. Minun täytyy toistaa luvut, jotka näkyvät tuolla taululla. Eli oikaisujen määrä, siis takaisin perittyjen oikaisujen määrä esr ja kohesioryhmästä 2006-2007 1,3 miljardia euroa ja tähänastiset oikaisut ja perityt summat vuosille 2008-2009 on yhteensä 2,47 miljardia euroa. Ja kuten totesin, niin tulevat oikaisut ovat 1,2 miljardin euron suuruiset. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 2008 plus 2009 on noin 3,7 miljardia euroa näitä oikaisuja. Ja mitä tulee sitten perittyjen, perittyihin summiin maittain, niin tässä voidaan katsoa tämänhetkisiä tietoja. Eniten rahaa on peritty takaisin ovat siis vuosina 2000-2006. Espanja, Italia ja Kreikka. Niin, nämä olivat nämä kolme maata, joista perittiin eniten rahaa takaisin. Thank you very much and if uh, your... Kiitokset. Ja jos sopii puheenjohtaja vielä yksi kysymys. Saimme teiltä kirjalliset vastaukset ja esimerkiksi täällä sanotaan, että 200, yli 200 tuota euroa Espanjan osalta tämä ei liene kuitenkaan niin paljon, mutta kyse on kuitenkin miljardeista enkä tiedä ymmärsinkö aivan oikein. 3,7 miljardia vai 3,7 miljoonaa siis perittiin mitä edistystä, yritän nyt kysyä, on tehty näissä yhteisessä hallinnoinnissa ulkoisten toimien valvomiseksi, koska nyt itse asiassa olemme aika hämmästyneitä siitä, että varsin usein oli noin 70 prosenttia virheitä ja nyt sitten puhutaan 45 prosentista tai sinne päin. Siis paljon on edistetty. Kuinka tämä oli mahdollista? Kiitos. Prego. non rispondete. Niin, odottelemme teiltä puhe- vastausta. Piece of reply is that, uh, of course, that... Ensiksi vastaisin, että tämä taulukko, joka kirjallisissa vastauksissa on mukana, niin nämä ovat miljoonia euroja, eli 3,9, jonka esittelijä mainitsi, on tietysti 3,9 miljardia euroa, mutta ulkoisiin toimiin viittaten, en ole varma ymmärsinkö tämän oikein, siis tarkoitetaanko ulkoisilla toimilla sellaisia toimia, jotka kuuluvat jonkun toisen komissaarin vastuualueeseen. Voinko ylipäätään vastata tähän kysymykseen? Ulkoiset toimet eivät kuulu salkkuuni. Kiitos. Ymmärrän, että tämä ei kuulu teille, mutta kuitenkin tämä oli varsin herkkä alue. Ja arvoisa puheenjohtaja, ehkä voin vielä antaa kollegoille mahdollisuuden esittää heidän kysymyksensä. No, Selvä. Ja herra Tosimarkkaanfis siis ensimmäisenä. Kiitos. Haluaisin esittää kysymykseni kahdelle komissaarille. Ja kiitos näistä esityksistä. Ja on hyvä, että suunta on nyt ainakin oikea. Tilanne on parantumassa molemmilla aloilla sekä komissaari Spidlan että, että komissaari Samekin toimialoilla. Ja tilintarkastustuomioistuin on tässä, tässä myös todennut, että tilanne on parantunut ehkä muualla kuin Belgiassa, mutta kuitenkin. Me ymmärrämme kyllä, että teillä on erityyppinen metodologia käytössänne ja tilintarkastustuomioistuin tekee pistokokeita, mutta komissiossa tehdään pitkän aikavälin analyysiä. No siitä huolimatta tässä voidaan aina erilaisia metodologioita käyttää tekosyynä aina ilmenee erilaisia tuloksia ja sitten aina osapuolet voivat syyttää toisiaan, että no heillä on toinen metodologia käytössä kuin meillä ja sen takia nämä luvut ovat niin sekavia. Herra Mekki puhui 0,11 prosentista. Ja tämä kuitenkin on 57 miljoonaa euroa, eli on se aika paljon rahaa kuitenkin. Ja ehkä olisi järkevää, että jossain vaiheessa otettaisiin käyttöön yhteinen metodologia, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia, jotta voitaisiin katsoa, missä virheet ovat ja asettaa virheiden tekijät vastuuseen. Tietysti voidaan puhua, miten rankaisuja, rangaistuksia asetetaan, mutta joka tapauksessa pitäisi löytää ne virhe, virheiden lähteet ja asettaa tekijät vastuuseen. Jos ei pystytä ketään syyttämään eikä mitään seuraamusta asettamaan, niin eihän tämä tilanne mihinkään johda. Silloin jäsenmaat tekevät mitä tykkäävät, kuten tähänkin asti, joten olisi hyvä yhtenäinen metodologia ottaa käyttöön. Oletteko tätä pohtineet ja jos kyllä, niin koska sellainen otetaan käyttöön? Komissaari Sametski, te olette viitanneet tässä puheenvuorossa näihin vuosittaisiin yhteenvetoihin. No tämä ei meille riitä. Olemme huomanneet, että vuosittaiset yhteenvedot eivät oikein ole johtaneet mihinkään. Milloin voimme luottaa siihen, että komissio painostaa jäsenvaltioita vielä enemmän sillä tavalla, että joka ikinen jäsenvaltio allekirjoittaa tällaisen kansallisen hallinto- ja valvontapaperin. Alankomaat on tästä hyvä esimerkki, se on näin tehnyt, mutta koska muut maat tämän tekevät. Herra komissaari, voitaisiinko tästä käynnistää jonkinlainen pilottihanke, ehkä yhdellä pienellä alueella, vaikkapa Saksassa, jolla sitten sovellettaisiin yhtenäistä metodologiaa myös yhteistyössä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. Voitaisiin katsoa, voitaisiinko yhtenäistä valvontajärjestelmää käyttää. Minun alueeni, vaikkapa Saarland, saar, tuossa Saksan ja Ranskan välissä olisi hyvä alue. No kyllä minä nyt voi vähän omaa rintaani täällä röyhistää. Meillä on miljoona asukasta ja paljon saamme avustusta komissaari Samitskin ohjelmista, joten kyllä Saarlandia voitaisiin tässä tarkastella. No sitten komissaari Spidlalle konkreettinen kysymys teidänkin toimialoillanne on ilmennyt ongelmia. Ruotsissa aika vähän, no se on totta, mutta Belgiassa on kyllä ongelmia ilmennyt Valloniassa, Enoossa, eräässä hankkeessa, josta te olitte vastuussa. Ja aivan konkreettinen kysymys, miten ratkaisette tällaiset tapaukset? Mitä teette? Mitä virkamiehenne tekevät? kun ne tekevät sen johtopäätöksen, että varoja on käytetty tehottomasti tai jopa täysin väärin. Ehkä voisitte vähän konkretisoida. Jakobissa Well, um... Niin, varmastikin se, että metodologia olisi tiiviimpää tai yleisempää, niin tämä on ihan oikein todettu. Me olemme mielellämme tekemässä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta nämä kaksi järjestelmää olisivat mahdollisimman samankaltaisia tai kenties ehkäpä ne voitaisiin yhdistää jopa. Erityisesti haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ilmaista toiveemme, että toivon mukaan on mahdollista ottaa myöskin tilintarkastustuomioistuin mukaan tähän tehtävään, jotta ensi vuonna saataisiin päätöksen tämä otosarviointi, mitä tulee kuluihin ja vuoden 2007-2013 kuluihin jotta voitaisiin tarkistaa, josko tämä uusi mekanismi toimii kunnolla vaiko ei. Toivon mukaan se toimii, mutta olisi tietysti mukavaa, että tilintarkastustuomioistuin olisi mukana tässä kokeessa. Se, että voitaisiin nimetä ja nolata, no jossain määrin sitä jo käytetäänkin minä olenkin jo nimennyt joitakin maita ja alueita äh, julkisesti, niin että minulla ei ole mitään sitä vastaan, että tätä voitaisiin käyttää äh, silloin, kun se on sopivaa ja asianmukaista. Ja sitten lopuksi vielä haluan vakuuttaa valiokunnalle, että äh, aluepolitiikan pääosasto on tehnyt paljon – ponnistellut kovasti parantaakseen jäsenvaltioiden suorituksia, mitä tulee hallinnointiin ja valvontaan. Pääjohtaja on järjestänyt useita koulutusjaksoja hallinnointiviranomaisille ja myöskin mitä tulee rahoituksen rahoitussiirtoon ja niin poispäin. Paljon on myöskin julkaistu ohjeita ja vastaavaa tietoa, jonka Tarkoituksena olisi, että paremmin ymmärrettäisiin nämä jäsenvaltioiden säännöt ja myöskin eri hallinnoinnin tasot. On järjestetty koulutustapahtumia ja seminaareja tässä tapauksessa asianosaisille yksiköille ja tämä työ jatkuu varmasti, jotta voitaisiin taata lisää tietoa parhaista käytännöistä, jotka ovat kaikkien käytettävissä, mitä tulee rakennerahastojen hallinnointiin. Komissario Spidla, vuole intervenire lei? Ja herra Spidla, haluatteko te puhua myöskin? Zmínil jste se o projektu ANO. Niin, mainitsitte Eno-hankkeen Belgiassa. Ja tämän osalta haluaisin sanoa seuraavaa, että kvantifioitavissa olevat virheet, jotka tilintarkastustuomioistuin on havainnut sosiaalirahaston yhteydessä, ovat 170 000 euroa. Suurin osa kuuluu tähän Belgian tapaukseen, todellakin siis 88 000 euroa. Ja virhe tuolla Enonissa johtui siitä, että eurooppalaista rahaa käytettiin sellaisiin toimiin, jotka eivät olleet suoraan yhteydessä tähän hankkeeseen, johon rahoitusta oli saatu. Havaitsimme virheen ja käynnistimme menettelyn belgialaista osapuolta kohtaan ja virhe oikaistiin jo monta vuotta sitten ja tämän asian käsittely päätettiin. Toisin sanoen 88 000 euroa perittiin takaisin, tapaus on loppuun käsitelty eikä tätä rahaa mihinkään hävitetty. Järjestelmässä oli virhe ja siksi tällainen pääsi tapahtumaan ja tämän jälkeen sitten koulutimme belgialaisia viranomaisia, jotta tällaista ei toista, tapahtuisi enää uudestaan. Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tuki, eh, jota eh, Alankomaille kanavoidaan jatkuvasti laskussa. Ja tähän laskusuuntaukseen on selvät syyt olemassa, nimittäin luvut, jotka on julkaistu nimenomaan kohesiopolitiikan saralla, ovat varsin selkeä tausta tälle. Haluaisin kuitenkin esittää pari kysymystä komissaarille. Aina vaan jatkuvasti samat jäsenmaat vuodesta toiseen tekevät samoja virheitä, syyllistyvät samoihin virheisiin. Eikö komissio voisi jollakin tavoin painostaa, jotta näistä virheistä päästäisiin eroon? Millä tavoin painostusta voitaisiin lisätä mahdollisesti tiettyjä maksuja voitaisiin myöhästyttää tai, tai jopa kokonaan perua, jolleivät maat suostu tekemään korjauksia. Sitten toinen asia. Kyse ei ole pelkästään siitä, onko varat käytetty oikeudenmukaisesti, vaan, vaan myöskin tehokas käyttö olisi mielestäni sy- olisi asia, jota pitäisi edellyttää kaikilta edunsaajamailta. As to the, first question. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, onko mahdollista painostaa enemmän jäsenvaltioita ja käyttää jotain lisävälineitä pitääks, niiden kurissa pitämiseksi, niin voisin sanoa, että tietysti varanhoitoasetukset sitovat meitä, emmekä voi käyttäytyä tavalla, joka on erilaista kuin mitä lainsäädäntö sallii. Emme voi jäädyttää maksuja, tapauksissa, joissa meillä ei ole todellisia perusteita ja todisteita sen tekemiseksi. Emme voi lopettaa rahoitusta, jollei meillä ole todella pitävät materiaaliset syyt siihen. Jos haluamme säilyttää kaikkien toimien laillisuuden komissiossa ja jäsenvaltiossa, niin silloin meidän tulee edetä sen mukaisesti, mitä varanhoitoasetuksessa sanotaan, ja tämä tästä lisäpainostuksesta sen lisäksi, mitä normaalisti teemme. No, se on aika vaikeata. Mitä tulee tehokkuuteen? Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja hyvin perusteltu kysymys. Tämä menee itse asiassa hiukan pidemmälle kuin koko tämä laillisuus ja säännönmukaisuus problematiikka rahoituksessa. Itse asiassa pari päivää sitten juuri olin kuudennessa eurooppalaisessa konferenssissa, jossa arvioitiin rakennerahastoja. Se oli komission äh, järjestämä tilaisuus, järjestämme niitä säännöllisesti. Ja siellä keskusteltiin kovasti siitä, onko tarpeen lisätä tehokkuutta äh, siinä tavassa, millä tavalla eri alueilla jäsenvaltioissa eurooppalaisia varoja käytetään – mutta tämän tehokkuuden parantamiseksi tarvitaan ensinnäkin tietysti lisää tietoa siitä, kuinka tämä toimii ja kuinka tavoitteisiin päästään. Jotta voitaisiin ymmärtää tätä, me tarvitsemme lisää suorituskyky perusteista politiikkaa ja enemmän mitattavissa olevia menestyksen indikaattoreita. Niinpä todellakin jopa viime viikkojen tai kuukausien aikana täällä komissiossa olen ehdottanut jo tiettyjä askeleita tulevaisuudessa otettavaksi, siis että toimittaisiin hiukan tavoitteellisemmin ja tällä tavalla ainakin voitaisiin mitata ja arvioida tehokkuutta siinä, kuinka varoja käytetään. Mutta tietystikin on aivan totta, että meille pitäisi enemmän ottaa huomiota, huomioon se, missä määrin näihin tavoitteisiin päästään. Grazie. Onorevole Audi. Kiitos esittäjä herra Audi. Merci, monsieur le président. Kiitos. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluan esittää kiitokset molemmille komissaarille meidän antamistaan selvityksistä. Ja <clears throat> varapuheenjohtaja Kallasenne, selvitys on niin ikään osoitus siitä, että ollaan menossa hyvään suuntaan ja, ja samaa koskee myöskin tilintarkastustuomioistuimen äh, raporttia. Nyt sitten muutama äh, seikka. Ensinnäkin äh, niin, siis petoksihan ei ollut, ja tämä on aika tärkeä asia, joka voitaisiin tässä yhteydessä todeta. Me olemme esittäneet kysymykset komissiolle, vastaukset olivat selkeitä, petoksia ei ole esiintynyt. Sitten virheistä. Kun tilintarkastustuomioistuin toteaa, että suuri osa virheistä syntyy asetuksen monimutkaisuudesta, yksi kohdassa Ranskan äh, kielisessä versiossa komissio vastaa, että syy on lainsäätäjän. Toisin sanoen tässä tapauksessa Euroopan komissio on myöskin yhteisvastuussa monimutkaisuudesta, joten tämä olisi hyvä pitää mielessä. Nyt on päästävä eroon monimutkaisesta menettelystä. Turha enää osoittaa sormella neuvostoa ja komissiota, parlamenttia Tämä monimutkainen vyyhti on saatava nyt kertakaikkisesti pois pyyhityksi. Euroopan unionin kansalaiset ovat aivan <clears throat> hukassa tämän asian vuoksi ja siksi Euroopan unionista tulee yhä vähemmän suosittu. Sitten prosenttiluvuista ja tasoista oli sitten kyse menetetystä rahasta tai, tai virheestä, niin joka tapauksessa toivoisin vastausta joko komissiolta tai, tai tilintarkastustuomioistuimesta. Tässähän puhuttiin kahdesta miljardista eurosta. On, onko tässä nyt kyse jostakin virhetasosta vai, vai, vai rahasta? Tähän haluaisin lisää valaistusta. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, asian siihen tapaan, että sain sellaisen käsityksen, että kyse on menetystä rahasta. Raha on siis ikään kuin hukkunut. Nyt haluaisinkin kysyä, onko mahdollista saada erityisselvitys koko ohjelmointikaudesta 2000-2006 koskien. Ja, ja tältä ajalta saataisiin tiedot siitä, miten paljon rahaa on menetetty. Keskustelun kulussa sain sellaisen käsityksen, että tilintarkastustuomioistuimella on velvollisuus harjoittaa vuosittaista arviota. Mutta jos teemme kokonaisen arvion, niin nähtävästi virheaste ei olisi niin korkea. Sitten vielä sosiaalirahasta liittyen sinänsä minulle ei ole Speedlalle mitään erityistä kysymystä, mutta joka tapauksessa haluaisin tietää, voitteko antaa meille jonkun käsityksen virheiden määrästä. Kohesiopaperiluonnoksessa todetaan, että kohesio puitteissa on tapahtunut merkittävä määrä virheitä – toisaalta taas maatalouden osalta eikä maaseudun kehityksen osalta tällaista samanlaista kommenttia esitetä. Toisin sanoen nyt virheet kontra kohesio- ja sosiaalirahasto. Tältä pohjalta saa sellaisen käsityksen, että virheet ovat jollakin tavoin keskittyneet. Ne ovat joko pieniä virheitä, niin on lukuisa määrä, tai sitten suuria virheitä on ry, ikään kuin ryppässä – Ovatko no mainitut 11 prosenttia nyt minkä luokan virheitä, ovatko ne, pyörivätkö ne mahdollisesti 10 prosenttia yläpuolella, vai ovatko jotakin nolla piste tyyppisiä virheitä vai, vai mahdollisesti jopa suurempia? Tietysti puhuen koko ajan kelpoisuuskriteereistä. Eikö ole olemassa mitään selkeitä viranomaisille annettavia ohjeita siitä, mitkä kelpoisuuskriteerit ovat ja, ja mistä nämä virheet ovat siis peräisin ja miksi ne ovat keskittyneet. Miten nämä voidaan ekstrapoloida, jos tilanne kerran on tällainen, joskin parempaa suuntaan olla menossa. on the complexity of, uh, of the management and... Mitä tulee hallinnon ja valvonnan monimutkaisuuteen, näiden sääntöjen monimutkaisuuteen, niin hallintosääntöjen monimutkaisuus on pitkän kehityksen tulosta. Ja tämä lienee seurausta aikaisemmista ponnistuksista pyrkiä tekemään varainhoitoasetuksesta mahdollisimman täsmällinen – mutta kokemus on osoittanut, että liika täsmällisyys ja yksityiskohtaisuus ei suinkaan estä sataprosenttisesti virheitä. Siksi parin viime kuukauden aikana olemme pyrkineet yksinkertaistamaan hallinto- ja valvontasääntöjä, myös johtuen talouskriisistä ja lamasta taantumasta – Komissio on hyväksynyt kaksi yksinkertaistamisehdotusta rakennerahastojen sääntöihin. Yksi niistä on astunut jo voimaan ja toisesta keskustellaan paraikaa parlamentissa. Molemmissa näissä yksi tavoitteista oli se, että yksinkertaistettaisiin sääntöjä, mitä tulee rakennerahastojen hallintoon. Mitä tulee tehtyjen virheiden arviointiin, siis vuosilta 2000-2006, tällaisesta olisi hyvä tehdä erityinen raportti. Se olisi arvokas asiakirja ja komission pääosastot mielellään osallistuisivat tällaisen raportin laadintaan – olisi hyvä, että tällainen raportti olisi olemassa vasta siinä vaiheessa, kun kaikki ohjelmat ovat jo päättyneet, jotta kaikki ohjelmat voidaan arvioida. Me mielellämme teemme yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa tältä osin. Mitä tulee virhetasoon ja mitä tämä 11 prosentin virhetason luku itse asiassa merkitsee, pyrin valottamaan tilannetta omasta näkökulmastani – ja totesin, että me pyrimme tilannetta parantamaan. Ehkäpä tilintarkastustuomioistuin voisi vähän selvittää, mitä laskentatapaa se on käyttänyt ja mistä elementeistä tämä 11 prosentin virhetaso koostuu. Komissaario Spidla. Komissaario Spidla. Dovolte mi, abych se eh, na, na, na... Niin, haluaisin pysähtyä tarkastelemaan tiettyjä tapauksia, jotta voitaisiin tutkia sitä, josko tähän summaan on päästy, tai josko tämä, tässä kysymys on siis menetetystä rahasta vaiko ei. Tilintarkastustuomioistuin ja molemmat komissaarit selvästi totesivat, että petosta ei ollut koko tämän ajanjakson aikana. Ja toinen kysymys sitten, tarkoittaako tämä summa sitten menetystä? Mainitsin Belgian tapauksen ja sanoin, että 88 000 euroa saatiin palautetuksi oikeaan käyttöönsä Euroopan budjettiin ja tämä ei siis ollut menetys. Sitten toinen tapaus, jonka haluan mainita, tämä on yksi kaikkein suurimmista tapauksista. ESRssä äh, ranskalainen tapaus, jossa 73 000 euroa äh, olivat kysymyksessä ja äh, virheiden takia tai oikeastaan erilaisten käsitteiden vuoksi, joita tietojärjestelmissä käytettiin, yhteisrahoitus laskettiin väärin. Mutta seuraavien kuukausien aikana, tätä seuraavien kuukausien aikana, tuo virhe automaattisesti korjattiin niin, että mitään menetystä ei koitunut, vaikkakin se oli kvantifioitava määrällisesti laskettava virhe. Virhe kyllä, mutta menetyksiä se ei aiheuttanut. Me emme voi sanoa että, että koskaan ei olisi kysymys mistään nettomenetyksestä, mutta ehkä meidän on kuitenkin otettava, kunnes tämä asia on täysin saatu käsiteltyä. Mitä tulee tähän ehdotukseen, että pidetään erillään ESR, no minusta tämä Tätä voidaan äh, perustella myönteisesti, koska Euroopan rakennerahasto on tarkoitettu erilaisille saajaosapuolille. Tämä tietysti kuulostaa loogiselta, mutta minulla ei ole vielä selkeää vastausta tähän tässä vaiheessa. Tämä tulee yksinkertaistamiseen, kyllä, uuden järjestelmän luominen tarkoittaa sitä, että on tarkasteltava myöskin käytännön puolia heti alusta lähtien, että voitaisiin välttää se, ettei tule liikaa mutkikkuutta. Kuitenkin olen sitä mieltä, että kun pyritään yksinkertaistamaan, niin tähän mennessä tämä könttäsumma vaihtoehto joissakin vireillä olevissa tapauksissa – niin yksinkertaistaminen tarkoittaisi siis sitä näissä tapauksissa, että kolmesta neljässä tapauksessa ei olisi tapahtunut mitään, jos tätä könttäsummajärjestelmää olisi sovellettu. Sitten toinen kysymys, joka liittyy tehokkuuteen. Olen sitä mieltä, että tässä tehokkuus, tehokkuutta voidaan eri tavoin arvioida, mutta tämä on kysymys, jota sieltä tarkastella lähemmin. Ja tärkeää on se, että meillä on käytössä kunnon metodologia – koska mm. se tietysti on myöskin varsin monimutkaista, jos se nyt sitten halutaan olla tehokasta. tehokasta. Grazie per la Conti, la signora Kiitos ja sitten vielä tilintarkastustuomioistuimesta Rova Kaljullaita. Thank you chairman for giving me the floor. Kiitos herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ottaa kantaa edustajien näkemyksiin. Totta kai kun ohjelma päättyy, tilintarkastustuomioistuin tarkastaa tilanteen. Tätä vakuutusmallia ei käytetä kylläkään, koska tämä on niin kallista, joten prosessia auditoidaan samalla tavoin kuin tähänkin asti ja samalla tavoin kuin teemme vuosittaista arviointia, mutta me seuraamme tätä hyvin tarkoin. 11 prosenttia on herättänyt keskustelua, miten olemme päätyneet tähän lukuun. Me laskimme vain kaikki eurot yhteen, suhteutimme sen 24 miljardin euroon ja tämän saimme tulokseksi. Ekstrapoloimme lukuja tarkastellen havaittuja virheitä ja suhteutumisen koko budjettialaan. Tilintarkastustuomioistuimen metodologia on vakava, vakaa. Ja tätä on sovellettu kohesiopolitiikkaan kolmen vuoden ajan jo. Ja se korreloi oikein hyvin sen tosiasian kanssa, että me auditoimme samoja, samantyyppisiä ohjelmia siis vuosilta 2000-2006. Ja sitten jos tarkastellaan aluerahastoa ja sosiaalirahastoa erikseen, niin muistuttaisin teitä siitä, että mitään erityistä trendiä ei ole havaittavissa. Viime vuonna ESR ei ollut juurikaan parempi kuin EAKR, jotta jonkinlainen trendi saataisiin e- erotetuksi, niin sitä pitäisi tarkastella sitten pidemmällä aikavälillä. 180 projektia tutkimme ja tilastollisesti ei voida lausua näin pienellä otoksella mitään erityistä kummankaan rahaston suhteen. Ja hallintomalli kahdessa rahastossa on kuitenkin melko samankaltainen. Kiitos. Onorevole Ajala Sitten Sender. E, kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää ensinnä kiitokset esityksistä ja, ja myöskin äh, tästä äh, <clears throat> hyödyllisestä vuoropuhelusta, jota käydään komissioedustajien ja tilintarkastustoimien edustajien meidän välillä. Haluaisin komissaarilta kysyä, ne ovat siis toisiaan täydentäviä äh, seikkoja, joihin viittaan. Nyt haluaisin tietää lisää siitä, josko meillä on tietoa vuotta 2000 edeltävästä ajasta, jollei, jolloin tätä nimetä ja nolata periaatetta ei vielä sovellettu. Haluaisinkin tietää, mitä nyt tehdään asian edistämiseksi mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Erässä kysyn, kohtaa kysytään varsin suorasanaisesti Espanjaa koskevasta tapauksesta komissari Spitlolta. Niin kuin tiedätte, tämä on meitä läheltä liippaava aihe, joskin yritämme me parantaa, mutta haluaisin kuitenkin vastauksen tähän ja sen lisäksi myöskin siitä että millä tavalla vielä joudumme maksamaan ikään kuin menneisyyden painolastista. Sitten komissaari Samekille myöskin suora kysymys, mutta hänen, hänen vastauksistaan haluan esittää kiitokset. Mutta niin, kun häneltä kysyttiin tiettyjä seikkoja aikaisempaan ohjelmointikauteen liittyen, joita siis arvioita esitettiin 2007 ja 2008, niin siinä yhteydessä todettiin, että unelmamaat, erityisesti Iso-Britanniakin, esiintyi arveluttavassa valossa ja nyt haluaisinkin tästä vielä lisää tietoja. E, ei, ei tämä enempää mutta kun lukuja annetaan, liittyvät ne nyt sitten perintäkysymyksiin tai, tai virheisiin tai ylipäätään varoihin, niin on aika outoa, että tietyt maat, niin kuin nyt esimerkiksi Espanja oma maani, näyttää varsin ongelmalliselta tässä valossa – ja sitten taas vertailumaaksi otetaan vaikkapa nyt Iso-Britannia, kun tässä yhteydessä kävi, niin, niin sitten lopulta taas luvut näyttäytyvät täysin toisessa valossa. Voi olla, että itsekin jotenkin virheellisesti tätä tarkastelen, mutta silti eh, herra Samäkin vastaukset eh, eivät minua tyydytä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että koska eräs Pitla ei voi antaa selkeitä vastauksia, niin, niin jotain ongelmaa tässä nyt on. Ja, ja varsinkin, jos näitä pyrkii nyt vertailemaan toisiinsa, e, ei, ei pysty kyllä saamaan tästä hyvää käsitystä. Mielestäni ensi vuodelta voidaan edellyttää vertailukelpoisuutta. Siis Espanjan osalta nyt esimerkiksi kysy oli miljardiluokan summista. Niin, niin, ja kun tätä vertaa taas esimerkiksi 53 summaa tai Iso-Britannia lukuihin, jossa taas oli kyse paljon vähäisimmistä summista, 260 000 tai, tai 17 miljoonaa, niin, niin nämä luvut eivät millään tavoin ole vertailukelpoisia ja siksi haluaisinkin saada järkiperoista ja, ja, ja ihmisille käsitettävää tietoa näistä luvuista. On tietysti ymmärrettävää, että kun nyt ensimmäistä kertaa tarkastelemme tätä tilintarkastustuomioistuimen selvitystä – asia voi vaikuttaa oudolta, mutta toivoisin kuitenkin, että saisimme selkeät taulukot ja selkeät luvut ja summat, jotta ihmiset voisivat ne ymmärtää. Niin, koska muuten voi olla niin, että tässä, tässä jotenkin aina vaan osoitetaan sormella eteläsuuntaan ja, ja mahdollisesti kun muutkin syylliset jäävät huomiotta. No. Um, Mitä tulee rahoituskorjauksiin vuodesta yhdeksänkymmentäyhdeksän saakka, niin olemme melkein jo saan tehneet kaikki päätökset tältä osin. Jotkut vielä ovat kuitenkin auki ja teemme ne seuraavien kuukausien aikana, mutta yksin varaus kuitenkin on vielä edelleen joitakin päätöksiä, joita jäsenvaltiot peräänkuluttavat tai kyselevät niiden perään. Tällä hetkellä tuomioistuimessa niin, että kestää vähän kauemmin ennen kuin saadaan nämä asiat päätökseen. Mitä tulee sitten tietojen tarkkuuteen, jota, jota siis tietoihin, joita tällä taulukossa on, niin haluan korostaa sitä, että maininnut Iso-Britanniaa Tämä ei ollut tarkoituksellista. Kriteerit, jotka, kriteereitä, joita käytiin näiden kolmen on osalta, nämä kolme maata tavallaan ovat näiden korjausten osalta aika, aika keskeisiä, aika suuria. Itse asiassa Iso-Britannia on neljäntenä tässä, mutta ero, ero kolmeen ensimmäiseen maahan, Espanja, Italia ja Kreikka on huomattava. Ja neljäs sitten äh, yhdistynyt kuningaskunta, niin äh, tässä on aika pitkä äh, matka, mutta tulevaisuudessa varmastikin meidän täytyy tarjota teille tarkempia tietoja, missä ei pelkästään näy rahoitusoikaisut, vaan myöskin ne, mikä on niiden suhteellinen taso suhteessa siihen rahamäärän, joka yksittäinen maa on saanut. Tämä olisi varmasti helpompi tapa esittää nämä suhteelliset, suhteelliset oikaisujen osuudet tai tehdä se suhteellisesti ja varmasti ensi kerralla sitten näin teemmekin. Komissaari Spidila, prego. Hyvä komissaari Spidila, olkaa hyvä. První odpověď na otasku, jaký Kiitos. Aluksi vastaisin kysymykseen siitä, kuinka pitkälle olemme päässeet vuosien 1994-1999 ohjelmointikauden päättämisessä. Olemme sulkeneet noin yli 90 prosenttia ohjelmista ja 73 hanketta on vielä avoinna, eli ei kovin montaa, No, tähän on kuitenkin useita syitä. Joskus on tuomioistuinkäsittelyjä kesken eri jäsenmaissa näiden hankkeiden kohdalla ja niiden kohdalla täytyy sitten odottaa käsittelyn päättymistä ja käsittelyajat saattavat olla aika pitkiä. Ja sitten esitettiin kysymys Espanjan tilanteesta. Haluaisin todeta, että tämä espanjalainen tapaus joutui Olafin tutkinnan kohteeksi vuonna 2003. Tutkinta päättyi 2004 sitä käsiteltiin tiedotusvälineissä jo vuonna 2002 ja asia ilmeni uudelleen tämän vuoden marraskuun 9. päivä. Ja tuolloin muotoilu oli ihan sama kuin aikaisemmin. Eli tässä käytettiin ehkä, tai toimittajat olivat käyttäneet vanhoja lehtijuttuja pohjana ottaessaan tämän asian uudelleen esille. Tämä tapaus oli varsin laaja ja komissio käytti kaikki mahdolliset keinot, perusti jopa erityisen tutkintaryhmän tutkimaan tätä tapausta. Ja me onnistuimmekin pääsemään yhteisymmärrykseen kyseisen jäsenvaltion eli Espanjan kanssa. Ja tämä sopimus sisälsi 105 miljoonan euron oikaisut ja 2,3 miljoonan euron maksatusten jäädyttämisen. Ja nyt odotamme, että Espanjan viranomaiset ryhtyvät toimiin. No oikaisut onnistuivat hyvin. Ne tehtiin 2004 ja 2005, joten oikaisu asia on loppuun käsitelty. Ja sitten uusi rahoitusjärjestelmä otettiin käyttöön, koulutusta annettiin myös ja 2004 Tämä ohjelma, jonka laajuus oli siis merkittävä, kuten jo totesin, siihen sisältyi useita virheitä, niin työllisyyspääosasto suoritti uuden tarkastuksen ohjelman suhteen vuonna 2004 ja tuolloin myös espanjalaiset viranomaiset aloittivat oman tutkintansa. Sekin oli hyvin kattava joten voidaan kyllä nyt todeta, että tämä ohjelma on nyt hallinnassa. Sitä on valvottu ja tutkittu parhaalla mahdollisella tavalla ja myös aivan riittävällä ja luotettavalla tavalla minun nähdäkseni. Haluaisin korostaa sitä, että tässä olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Espanjan viranomaisten kanssa. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss schon zu Kiitos, herra puheenjohtaja. Tämä vastuuvapausasia kyllä vie meidät toimintamme äärirajoille. Tämä, nämä vastaukset kysymyksiimme tulivat eilen illalla vasta aika myöhään. En ole ehtinyt niihin tutustua. Olisi hyvä, jos ainakin 24 tuntia aikaisemmin saisimme nämä vastaukset kirjallisesti, jotta niihin voidaan perehtyä jos vastuuvapautta pyydetään, koska tässä keskustelussa nyt pari kysymystä on kuitenkin jäänyt avoimeksi tai näiden kirjallisten kysymysten pohjalta. Neljä. Neljä asiaa. Ensiksi tämä mini-DAS, mini-tarkastuslausuma, joka tänä vuonna on otettu käyttöön tässä. On tehty pistokokeita ja olisi hyvä, että miten näiden Miten luotettavina näitä tuloksia voidaan pitää? Ehkä tilintarkastustuomioistuin voisi ottaa myös ähm, kantaa tähän minitarkastuslausumaan. Tilintarkastustuomioistuin on tästä esittänyt esimerkkejä. Tämä kyllä johtaa siihen, että ei tämä tulos nyt ehkä niin hyvä ole. En tiedä, miten todistusvoimaisia nämä tarkastuslausumat ovat. Tämä mini-tarkastuslausuma oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy Kreikkaan. Huomaamme nyt tiedotusvälineistä, että Kreikka on aika luovasti vääristellyt tilastotietojaan tässä talouskriisin aikana ja olisi mielenkiintoista tietää, mitä mieltä komissio on aluekehitysrahaston varojen käytöstä ja oletteko tyytyväisiä Kreikasta tulleen, tulleeseen tilastotietoon ja sen laatuun? Taloitus, talous- ja rahoituskomissaari on ollut sitä mieltä, että tilastotiedot eivät ole olleet oikeita. Me tietysti olemme kiinnostuneita kreikkalaisten tilastotietojen oike- oikeellisuudesta. No sitten Espanja, jos katsotaan näitä raportteja, muun muassa kohesio rahaston raportteja. Espanja ei enää ole kohesiorahaston maa, koska sen bruttokansantuote keskimäärin on 105 prosenttia EUn keskimääräisestä bruttokansantuotteesta, niin se ei ole siis kohesiorahastoon oikeutettu enää. No, tämä on tietysti ollut paha pala Espanjalle, ei, en tiedä, pitäisikö tästä enää raha, rahoitusta antaa. Miten tästä voidaan antaa Espanjalle enää rahoitusta, koska varmasti muitakin rahan tarvitsijoita olisi. Olisin jakanut nämä kohesiorahaston varat vähän eri tavalla kuin olisi tehty. En minä nyt mitään takaisin perintään halua toisaalta suorittaa. No mitä Espanjaan ja Saksaan tulee, niin näiden maiden kohdalla virheellisyyksistä oli raportoitu asiattomalla tavalla tai epäasianmukaisella tavalla. No miten komissio aikoo parantaa epätäsmällisyyksien ja säännönvastaisuuksien raportointia? Pitäisikö tässä harjoittaa jonkinlaista painostusta, jotta raportointi paranisi? Miten virheistä pitäisi raportoida, jotta siitä olisi todellista hyötyä? Tästähän kollega Musotto on tehnyt muuten oma-aloitteisen lausunnon. Hän ei enää ole parlamentin jäsen, mutta parlamentti käytti, tai parlamentille tämä mietintö oli hyvin tärkeä. Ja saksalaiset ja espanjalaiset nyt ehkä luulivat, että minä heitä haukun tässä, mutta eihän se nyt näin ole. Haluan että nämä asiat tulevat selviksi. Sitten pääjohtajan, siis aluepolitiikan pääosaston äh, kertomus. Tässä 42 sivulla on tilastotietoa 2008 vuoden virheistä, kohesiorahaston, rakennerahaston ja yhteensä kohdalta. Jotkut jäsenvaltiot ovat saaneet paljon rahaa kuten Irlanti, mutta tässä nämä luvut ovat epätäydelliset. Pitäisikö tätä täydentää jälkikäteen vai mitä? Tässä tämä taulukko ei ole ollenkaan täydellinen. Ja erityisesti tämä Irlannin tapaus minua kiinnostaa, koska Irlanti sai vuoteen 2003 saakka varsin paljon rahoitusta kohesiorahastolta. Ja sitten onko pääjohtajan kertomuksessa tai sosiaali politiikan pääosaston vuosikertomuksessa mitään tietoa sosiaalirahaston valvontajärjestelmästä Bulgaariassa. Tämä minua kiinnostaa, koska tämä validoidaan, nimittäin mitään lukutietoja ei vielä toistaiseksi ole, ja että voitaisiin sitten sosiaalirahastosta Bulgaarialle myös varoja maksaa. Ähm, Mitä tulee kysymyksen tietojen ja tilastojen luotettavuudesta, joita siis saadaan jäsenvaltiosta, on muistettava se, että äh, tässä tapauksessa ne tiedot, joita analysoidaan niin komissiossa kuin myöskin tilintarkastustuomioistuimessa, niin äh, ne ovat erilaisia kuin ne tiedot, joita analysoidaan taloudellisissa ja rahoitusyksiköissä komissiossa. Ja tiedän, tunnen tämän ongelman, jota tiettyjen jäsenvaltioiden tilastotiedot aiheuttavat, mutta kuitenkin siis kysymys on erityyppisestä tiedosta – me aluepolitiikassa työskentelemme sellaisten transaktioiden ja maksujen ja kulujen kanssa, jotka ovat erilaisia kuin ne tilastotiedot, joita on saatu keskeisistä jäsenvaltioiden tilastotiedelaitoksista, niin että tavoitteena ja tavoitteemme on eri kuin näillä muilla. Ja kun kunhan ei tule mitään epäilyksiä eikä mitään virheitä löydy, niin emme voi asettaa kyseenalaiseksi näiden jäsenvaltioiden toimittavan tilastotiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. Tarkastukset, auditoinnit, jotka epäilemättä auttavat siinä, että löydetään virheitä. Niitä oikaistaan joko jäsenvaltioissa tai sitten komissiossa tehdään rahoitusoikaisu ja varanhoitoa koskeva oikaisu. Sitten kohtaan kaksi kysymyksenne. Josko joissakin tapauksissa virheet ovat pysyviä, eikö pitäisi miettiä mekanismeja, jotka vähentäisivät rahoitusta näille maille. On korostettava sitä, että kahdessa tapauksessa, mukaan lukien se, jonka tuossa mainitsitte, Espanja, on jo nyt kaavaltu tällaista vähittäistä käytöstä poistamismekanismia, tosin on kaksi edunsaajaa, saavat entistä vähemmän rahoitusta EU-budjetista aina vuoteen 2010 saakka, vuoden 2010 loppuun saakka, mitä tulee sitoumuksiin Entäs Irlanti? Jaa, enpäs tiedäkään. Uh, we will have to... Meidän on vielä tarkistettava nämä tiedot, josko Irlannin tapaus puuttuu tästä. Bulgarian osalta sanoisin, että meillä on edelleen ongelma, mitä tulee arvioinnin noudattamiseen, vaatimusten mukaisuuteen. Monet ohjelmat joita tarkastettiin, niin monissa tilanteissa eh, emme voineet ottaa vastaan Bulgarian viranomaisten raportteja ja samanaikaisesti eh, hallitus taas sitten muuttui, nyt on uusi hallitus ja eh, me olemme olleet hyvin tiiviissä yhteyksissä tähän uuteen hallitukseen ilmeisesti aika paljon hallinnollista ja instituutiollista muutosta on siellä tapahtumassa. Voin vain kertoa, että tietääkseni ja arviointini mukaan uuden Bulgarian hallituksen ensiaskeleet ovat olleet hyvin lupaavia ja uusia järjestelyitä on toteutettu ja tarpeen on todella saada aikaiseksi kunnallista hallinnointivalvontaa. Uskomme, että nämä ponnistelut eh, ovat menestyksekkäitä. Me ainakin komissiossa tuemme niitä. Odotamme tuloksia tulevien kuukausien aikana, mutta tietysti tämä itse asiassa on vasta vaikutelma eikä mikään vahvistettu tieto. Grazie. Kiitos. Haluatteko käyttää vielä puheenvuoron, komissaari Spidla? které bych se chtěl dotknout, je eh, takzvaný... Ensimmäinen kysymys liittyy tähän minitarkastuslausumaan, jonka olemme toteuttaneet. Tämä oli todella mielenkiintoinen tutkimus ja se on tuonut uusia tuloksia. Uudet säännöt näkymiä varten ovat todella johtaneet parannuksiin. Voimme myöskin sanoa, että jokaisessa metodologiassa on rajansa. Emme voi siis sanoa, että olisimme päässeet lopulliseen tavoitteeseen nyt. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen toimi, mielenkiintoinen testi, joka osoitti, että olemme oikealla tiellä. Mutta on ennen aikaista lähteä vetämään muita johtopäätöksiä tässä vaiheessa. Mitä tulee Kreikkaan? Niin, tilintarkastustuomioistuin äskeisimmän äh, tarkastuksen, viimeisimmän tarkastuksen aikana ei löytänyt mitään virheitä Kreikan suhteen näin ollen ainakin tältä osin Kreikka oli yksi parhaista jäsenvaltioista. Sitten Bulgaria 2000-2006 hajanjaksolla Bulgaria ei saanut mitään varoja. Senpä takia näitä, tilo, näitä tietoja ei löydy tästä pääjohtajan raportista. Sitten ja tältä osin emme ole vielä saaneet tätä tarkastuslausumaa, niin että tältä osin Bulgaria ei ole vielä saanut mitään rahoitusta. Kiitos sitten edustaja. Kiitos herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, olemme vähän hankalassa tilanteessa valiokunnassamme, koska olemme vastuussa siitä, että varoja käytetään asianmukaisella tavalla. Keskustelemme siitä, miten tavoitteet saavutetaan, mitä indikaattoreita käytetään, mitkä ovat virheasteet ja niin edelleen. Mutta meidän täytyy toimia myös vastuullisesti. Ja me olemme kaikki nyt sellaisessa tilanteessa, että tiedämme varsin hyvin, miten paljon Euroopan unionin hallinnossa virheitä esiintyy ja miten suuri osa hallinnosta tapahtuu jäsenmaissa. Ja me pyrimme kaikin tavoin parantamaan tilannetta yhteistyössä komission kanssa. Minä olen hyvin tyytymätön siihen, miten näitä asioita on hoidettu jäsenmaissa. Millä tavalla jäsenmaat eh, valvo- tai käyttävät eurooppalaisten veronmaksajien rahoja. Esimerkiksi Saksassa osavaltioiden toiminta on nyt, siihen on kiinnitetty runsaasti huomiota viime aikoina, mutta siitä huolimatta meidän täytyy komission kanssa katsoa, miten tätä tilannetta voidaan parantaa, miten vastuullisuutta voidaan parantaa. No, toimintasuunnitelman valvonta on entistä tärkeämpää. Ja erityisesti kun rakennerahaston hallinto on tällä tavoin jakautettu, niin mitkä maat jos katsotaan ohjelmointikautta 2000-2006, mitkä jäsenvaltiot eivät ole vielä toimittaneet tietoja. Tämän haluaisin tietää. Ja sitten tämän perusteella haluan kysyä komissaareilta, mitä neuvoja annatte seuraajillenne, koska kohtahan komissio vaihtuu ja haluaisin tietää, miten te ohjeistatte seuraajianne parantamaan tätä tilannetta sekä unionin hallinnossa että, että jäsenmaissa. Well, as, as I have all... Niin kuten tässä mainitsinkin, komissio on toteuttanut jo useita toimia, aloitteita toimintasuunnitelman puitteissa, jotta jäsenvaltioilla olisi parempaa tietoa ja enemmän tietoa kaiken kaikkiaan niistä menettelyistä ja säännöistä, joita on sovellettava, jotta kunnolla voitaisiin hallinnoida rakennerahastoja. Mainitsin jo, että komissio antaa koulutusta ja tukea jäsenvaltioiden asianmukaisille, asianosaisille viranomaisille ja henkilökunnalle ja mm, myöskin erilaisia julkaisuja käytetään tähän sekä myöskin on sähköisessä muodossa tiedon jakamista. Yksi keskeisimmistä toimista tältä osin on ollut se, että olemme antaneet uudet suuntaviivat jäsenvaltioille, mitä tulee vuosittaisiin lyhennelmiin, joita eh, jäsenvaltiot komissiolle antavat. Halusimme tällä tavalla tilannetta parantaa. Useissa tapauksissa nämä vuosittaiset lyhennelmät vahvistavat sen, että jäsenvaltiot ovat pystyneet tämän komission tuen ottamaan vastaan, mutta tietysti kyse on myöskin siitä, että näiden lyhennelmien laatu vaihtelee jäsenvaltiota. Tämä on tietysti ihan luonteenomaista. Jotkut ovat oikein hyviä, jotkut taas eivät ole ihan yhtä hyviä kuin muut lyhennelmät. Ja komission aikeena on saada toimintasuunnitelman suorituksen loppuun tämän vuoden loppuun mennessä ja kerromme sitten ensi vuoden helmikuussa parlamentille tämän toimintasuunnitelman tuloksista. Mutta tietystikin tulokset, mitä tulee tähän nykyiseen tai nykyisiin lukuihin tai niihin vaikutuksiin, joita voidaan havaita, niin ne olevat näkyviä vasta vuonna 2010 kun, kun ähm, ne, ne kulut, joita tilintarkastustuomioistuin tarkastelee ja komissio myöskin tarkastelee, kun äh, ne äh, koostuvat pelkästään vain äh, uusien suuntavivojen uusien näkymien puitteissa toteutuista kuluista ja myöskin uudesta hallinnoinnista, jota on sitten nyt lähdetty soveltamaan. Le Pieper. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst eine... Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin komissaari Spidlalle sanoa sen, että jos sosiaalirahastot irrotetaan rakennerahastosta, niin tämä parantaisi huomattavasti tilannetta. Minä uskon, että tässä kävisi päinvastoin. Jos sosiaalipolitiikkaa tarkastellaan yhteen, yksittäisenä tai erillisenä politiikan alana Euroopan unionissa, niin tämä tarkoittaisi sitä, että komissaari saisi paljon enemmän painovaltaa, se ei olisi siihen valmis ja parlamentti ei ole varmaankaan yhtään samoilla linjoilla tämän asian suhteen kuin herra Spidla. Ja herra Sametskille minulla olisi kysymys. Me, meillä on tämä 11 prosentin virheaste joka on sitten vähän erilainen. Tämä on siis keskiarvo ja tilanne vaihtelee eri jäsenmaissa. Ja vuosikymmenien ja vuosien ajan samat maat ovat olleet näiden virhetilastojen kärjessä. Ja haluaisin kysyä komissiolta, että mitä se on nyt tehnyt tämän asian parantamiseksi? Pitäisikö jonkinlaiset kahdenväliset valvontajärjestelmät ottaa käyttöön, siis EUn ja jäsenmaan X välillä, mikäli jäsenmaa vuosi vuosien ja vuosikymmenten varrella tekee jatkuvasti virheitä. Eihän voi olla niin, että, että kaikki jäsenmaat joutuvat sitten osallistumaan työläisiin valvontamenettelyihin, jos jotkut tietyt yksittäiset jäsenmaat jatkuvasti rikkovat näitä sääntöjä. Haluaisin tietää, onko asiasta keskusteltu komissiossa. Uh, <clears throat> well, so far... Tähän mennessä ei ole ryhdytty mihinkään juridisiin toimiin komissiossa, jotka olisivat johtaneet yksittäisten jäsenvaltioiden erilaisen kohteluun kuitenkin. Tällä hetkellä me keskustelemme tulevaisuuden kohesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen ja olemme tarkastelleet erilaista, erilaisia järjestelyitä, joissa toisaalta voitaisiin eh, ikään kuin ottaa tällainen erilainen lähestymistapa eri jäsenvaltioihin. Ja yksi kriteereistä voisi olla se, että hallinnoinnin ja valvonnan oikeellisuus, jota aiemmin on ollut, niin että sen pohjalta tai on olemassa tiettyjä tällaisia luottamussopimusesimerkkejä, tietysti jäsenvaltiot, jotka ovat toimineet hyvin, ja näin ollen niihin voidaan soveltaa pehmeämpää lähestymistapaa, ja näin jäsenvaltiot saavat enemmän myöskin joustavuutta ikään kuin palkkiona hyvästä suorituksesta menneisyydessä. Ja toisaalta sitten olemme ajatelleet ihan yleisesti ottaen, että juuri voitaisiin suhtautua eri tavalla tai eriyttää näitä valvonta- ja tarkastusmenetelmiä, koska meillähän on eri tyyppistä, erityyppisiä rahavirtoja esimerkiksi suhteessa suurin hallintoihin. Suuret jäsenvaltiot saavat erilaisia määriä varoja ja kohesiopolitiikalla ei välttämättä ole suurta roolia. Sitten on pieniä jäsenvaltioita, joissa on pienempiä hallintoja ja toisaalta taas ne saavat paljon kohesiorahaa, niin että on erilaisia tällaisia kombinaatioita – hallinnon koko suhteessa maan kokoon ja toisaalta taas suhteessa siihen, kuinka paljon varoja ne saavat. Tätä ehkä voitaisiin ajatella otettavaksi käytäntöön näissä eri hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä ja tällä tavalla niitä eriytettäisiin. Mutta edelleen tätä täytyy vielä hioa kun sitten vielä lopullisesti määrittelemme vuonna 2011 tuota uutta kohesiopolitiikkaamme. Sondergaard. Tak, formand. Jeg har sådan set bare et, et meget kort spørgsmål. Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen tietysti iloinen kuullessani, että komissaari Sametski on vakuuttunut siitä, että tämä 11 prosentin virhetaso on nimenomaan virhetaso eikä mikään varsinaisten petosten määrä. Mutta kysymys siitä, miten vedetään raja virheen ja petoksen välille. No virhe tehdään vahingossa, mutta sitten kun tietoisesti tehdään virhe, niin kyllähän se on jo mielestäni petos. Ja tätä taustaa vasten haluaisin mielelläni kuulla, miten olette päässeet siihen lopputulokseen, että tämä 11 prosentin virhetaso on nimenomaan virhetaso eikä petostaso? Luotatteko jäsenmaiden raportointiin asiasta vai miten olette määritelleet, että kyse on virheistä eikä petoksista? Ja ehkäpä tilintarkastustuomioistuin voisi myös tähän ottaa kantaa. Eikö tämä nyt ole vähän epämääräinen luku ja onko, eikö ole olemassa joku tällainen epämääräinen luku, josta on vaikea sanoa, ovatko ne virheitä vai todellisia petoksia? Well, first of all, let me say... Ensinnäkin haluaisin sanoa, että uskomme tässä Äh, suhteessa, kun ajatellaan, mitä tilkansastuomioistuin on todennut, että mitään virheitä ei löydetty ja olemme todella iloisia siitä, mutta äh, sen lisäksi kun sitten tarkastelemme sitä, minkälaisia virheitä on tehty ja löydetty, niin voimme vahvistaa sen, että koska tietysti on ollut erityyppisiä virheitä, niin ei ole ollut mitään tarkoituksellisuutta äh, toteuttaa petos. Esimerkiksi jos ähm, otetaan tapaus, jossa on tehty erehdyksiä julkisissa hankinnoissa tai virheitä on tehty kenties vaikka siinä, kuinka äh, annetaan äh, tukea, vaikka ei olla tukikelpoisia, äh, niin tämä voidaan helposti määritellä tarkoituksettomaksi erheeksi, virheeksi. Kysymys ei silloin ole petoksesta mutta tilintarkastustuomioistuin varmasti myöskin pystyy selvittämään, minkä takia he eivät määrittele näitä tapauksia pituuksiksi. Honorivale uh, eh, Olbricht. Ja herra Olbricht. Yes, so if you, uh, Chairman, if you don't mind, I would just eh, follow the, the, the... Jos sallitte, niin seuraan näitä samoja linjoja. Erittäin mielenkiintoista vastuuvapausmenettelyssä on, erityisesti mitä tulee vuoteen 2008, että mahdollisesti saamme analyysin siitä, mitä muutoksia vuosina ensiksi 2000-2006 ja myöhemmän periodin välillä on ilmennyt? 2000-2006 ohjelmointikaudella tehtiin paljon muutoksia ja tai sen perusteella päätettiin esimerkiksi maaseudun kehittäminen irrottaa kohesiopolitiikasta ja sitten muutettiin metodia, otettiin tällainen monorahasto, yksittäinen rahasto, järjestelmä ja N plus 2 sääntö otettiin käyttöön kohesiorahastossa. Eli nämä muutokset olivat varsin perustavanlaatuisia, jotka tehtiin siis 2000-2006 ohjelmointikauden jälkeen niin haluaisin tietää, tämä nyt ei ole tämän päivän asia, että mitä muutoksia tai mitä seurauksia sillä on, että nämä muutokset oli tehty. Ja sitten tämä 11 prosentin virhetaso. Tämä on ollut kuuma keskustelun aihe tänään. Ja emme me halua varmaankaan sanoa, että kohesiorahasto on kaiken pahan ja virheen ja erheen alku. Ja juuri ei tässä ole syytä sitä mitenkään välttää kohesiopolitiikkaa siis. En halua, että näin ajattelisimme tänään. Ja minun kysymykseni koskee ennen kaikkea julkisia hankintoja. Jos tarkastelemme 11 prosenttia, niin voidaan todeta, että suurin osa näistä virheistä liittyy nimenomaan julkisiin hankintoihin. Mitä, mitä siellä oikein tapahtuu? Mikä on, miten on tukikelpoisuuden laita? Voitaisinko ajatella, että tukikelpoisuus määritellään eri tavalla EU:ssa ja kansallisella tasolla, vai onko kyse julkisiin hankintoihin nimenomaisesti liittyvistä asioista? Tämähän on silloin EUn ongelma eikä mikään kohesiopolitiikan ongelma. Julkiset hankinnat eivät ole itsessään kohesiopolitiikkaan kuuluva ongelma, vaan yleisempi ongelma. Ehkä meidän pitäisi ajatella muitakin elementtejä kuin vain rahaa ja pohtia, mitä tämän tukikelpoisuuden ja julkisten hankintojen kohdalla oikein tapahtuu. Missä ne virheet piilevät? Ja missä ongelmat piilevät erityisesti julkisten hankintojen alalla ja tukikelpoisuuden kohdalla? koska tämä olisi kiinnostava tieto tulevaisuutta silmällä pitäen. Pitäisikö meidän harmonisoida näitä menetelmiä vielä entisestään tulevaisuudessa, vai pitäisikö meidän harmonisoida tukikelpoisuussäädökset, jos ne ovat kerran niin erilaisia EU-tasolla ja kansallisella tasolla? Haluaisin nämä kysymykset esittää. Ehkä kohesiopolitiikan avulla meillä on päinvastoin parempi analyysi julkisista hankinnoista, eli ei sitä pidä syyttää. Äh, <clears throat> no, periaatteessa olen samaa mieltä siitä, mitä arvoisa jäsen tuossa äsken sanoi. On valtavasti virheitä, jotka liittyvät juuri tukikelpoisuusperiaatteeseen ja joka pätee kohesiopolitiikkaan. Suurin osa virheistä on tällaisia. Jos sitten tarkastellaan asiaa sen puolesta, että halutaan vähentää virheiden määrää, niin sitten ehkä pitäisi pyrkiä jonkin tyyppisiin sellaisiin tukikelpoisuus periaatteisiin puuttumaan, jotka liittyvät tähän kohesiopolitiikkaan. Nämä nyt tietenkin tarkoita sitä, että Tämä pätisi kaikkiin näkökulmiin. Kenties tarvitaan erilaisia järjestelmiä. Tämä on asia, joka ansaitsee tulla tarkastelluksi, vaikka tietysti täysin kohesopolitiikan näkökulmasta katsottuna kyllä. Tämä on aivan pätevä tapa nähdä asia. Grazie. Onorevole Kalfin. Благодаря ви, господин председател. Искам да поставя един въпрос на комисаря. Kiitos herra puheenjohtaja. Minulla on kysymys komissaari Sametskille. Hänellä on tietysti erityinen asema siinä mielessä, että hän on vastuussa kaudesta, jolloin hän ei ollut edes komission jäsen. Ja hän joutuu tekemään toimenpiteitä, joiden tulokset ilmenevät vasta seuraavan komission virkakaudella. No, meille on nyt kerrottu, että asiat ovat parantuneet vuonna 2008, mutta tässähän nyt, onko tässä nyt todella keskusteltu vastuuvapausraportista vuodelta 2008? Mitä mieltä olette, komissaari? Tekikö komissio vuonna 2008 kaikkensa, käyttääkseen eurooppalaisia varoja parhaalla mahdollisella tavalla rakennerahastojen yhteydessä, koska minun tietojeni mukaan, jos ajatellaan aikaisempia kausia, niin virhetaso on ollut aivan samalla tasolla ja tuolloinkin sitten toimenpiteisiin ryhdyttiin, mutta tuloksia ei saavutettu. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy komissaariehdokkaiden kuulemistilaisuuksiin. Oletteko sitä mieltä, että teidän seuraajanne on kykenevä parantamaan tilannetta, alentamaan virhetasoa ja vähentämään niiden hankkeiden määrää, joiden kohdalla epäselvyyksiä ja säännönvastaisuuksia on ilmennyt. Ja sitten viimeinen kysymys tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Onko tilintarkastustuomioistuin kykenevä analysoimaan syvällisemmin näitä säännön vastaisuuksia, mitä tulee eurooppalaisten rahastojen väärinkäyttöön? Ensimmäiseen asiaan voin taata, että komissio on tehnyt mahdollisimman paljon tilanteen parantamiseksi vuonna 2008 ja olemme todenneet, että itse asiassa Äh, huomioiden äh, liikkumattomuus liittyy siihen, että vuonna 2008 meillä ei ollut mitään kuluja näistä uusista näkymistä. Vuonna 2008 ähm, mm, meillä oli vain äh, tavoitteet vuoden 2006 järjestelmä ja sitten taas uusi hallinto- ja valvontajärjestelmä. Ja niin että tavallaan paras paradoksaalisesti tämä osoittaa, että myönteiset tulokset ilmenevät vain suhteessa kuluihin tuossa uudessa uusissa näkymissä. Sitten tuohon toiseen kysymykseen, josko seuraajani pystyy sitten sitoutumaan tavalla, jota voidaan mitata. No, hän tietysti sen päättää itse, mutta se olisi varsin riskaabelia kenelle tahansa lähteä tällaisia äh, sitoumuksia tekemään. Tähän mennessä emme ole vielä käytännössä äh, nähneet, kuinka tämä asia lutviutuu, niin että vuonna 2010 varmastikin pystymme sanomaan, koska äh, kulun osuus, kulujen osuus uusissa näkymissä – tulee olemaan noin 100 prosenttia ilmeisesti, oliko niin 2010 jo. Niin kun ensimmäinen tulos on sitten, tavoite on saavutettu, niin silloin uusi komission jäsen ja hänen yksikkönsä voivat keskustella siitä, missä määrin tätä voidaan parantaa järjestelmän hiomisella, mutta eh, ei tule olemaan mitään valtavan suurta peripohjaista muutosta, koska uskon, että se olisi aika riskaabelia. Niinpä meidän täytyy vielä odottaa ainakin vuosi, jollei enemmänkin. Grazie. Alla fine poi darò la parola alla Corte dei Conti. Kiitos. Ja viimeiseksi annan puheenvuoron vielä tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle. Äh, eh, Kohtaanan puheenvuoro, mutta ensiksi Karika Pollego. Kiitos puheenjohtaja. Eräs äh, yksi komissaari tässä äh, puhui näistä lehtimiesten vääristä tiedoista ja siitä, että annettiin vaikutelma, että oli sekoitettu jollain lailla todellisuus ja se, mitä tapahtui oikeasti. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän täytyy pyytää komissiolta, että se pyrkisi antamaan tiedot mahdollisimman selvällä tavalla ja erityisesti kun puhutaan perinnöistä ja rahoitusoikaisuista, niin silloin täytyy puhua nettomenetyksistä, nettotappioista. Kun ajatellaan aluepolitiikkaa ja erityisesti tätä valiokuntaa, niin tietysti kysymys on rakennerahastojen säännöstä ja kohesiorahastoista, mutta yleensäkin kun rahoitusoikaisuja tehdään tietyssä jäsenvaltiossa, niin on mahdollisuus myöskin uudelleen jakaa jakaa nämä rahat ja komissio on sanonut, että niitä ei ole siis hyvin käytetty ja sen takia niitä pitää käyttää uudelleen paremmin. Jos tulee siis todellisiin nettotappioihin rakennerahastojen ja rahastojen osalta, niin olisi parempikin oikeastaan puhua siitä, mitä komissio tekee ja tämä on hyvin tärkeää, että otan Espanjan esimerkiksi, tuli tässä jo mainituksikin useita kertoja. Seitsemästä 60 miljoonasta, joka Espanjalla oli kohesiorahaston aikaan, niin nettotappio rahoitusoikaisujen kautta on, on vain 100 000 euroa, mikä oikeastaan ei ole kuin yksi prosentti, niin että kun puhutaan petoksista ja vaikeuksista ja hallinnollisista oikaisuista, niin on muistettava, että itse asiassa tässä on menetetty aika paljon rakennerahoja, siis yksi prosentti. Ja myöskin aluepolitiikan valiokunnassa olisi arvioitava sitä, kuinka tehokkaasti aluepolitiikka toimii jäsenvaltiossa, mutta tietenkin sen tämän 60 000 miljoonan 60 000 äh, euron käyttäminen tietysti äh, on äh, vaikeaa. Nämä luvut ovat korkeita ja kaiken kaikkiaan hallinnoitavat, hallinnoitavat varat ovat varmasti paljon suurempia kuin meidän jäsenvaltioissamme tietyiltä osin. Tietysti on myöskin tarkasteltava tämän nykyisen rahoituskauden kehitystä 2017 2013 Tässä varmastikin on paljon suurempiakin rahoitusoikaisuja komission taholta, mutta olimme jo aikaisemmassa vaiheessa samassa tilanteessa. Ei oli samantyyppisiä nettomenetyksiä, jotka olisivat johtaneet näihin rahoitusoikaisuihin tämän rahoituskauden alussa, enkä kuitenkaan voi tehdä tästä sitten mitään pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Molemmat komissaarit varmasti seuraava, seuraajansakin eivät ole, eivätkä varmasti pysty antamaan meille todellisia tietoja siitä, mikä on todellinen tilanne rahoitusoikaisun osalta jäsenvaltiossa tämän uuden rahoituskauden osalta. Tällä tavalla varmasti voidaan kyllä tietysti välttää sekaannukset, koska hyvin usein sekoitetaan asiat siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu. I can declare that we will provide in the future. Kyllä me tulevaisuudessa toimitamme kaikki tiedot, mitä tulee taloudellisten oikaisujen toteuttamiseen jäsenmaittain ja rahastottain. Ja tässä ilmenee sitten myös, miten suuresta osuudesta raho, rah, rahastoista on kyse, joten yksityiskohtaiset tiedot jäsenmaiden oikaisuista kyllä toimitetaan teille. Minä haluaisin esittää pari huomiota ja pari kysymystä. Arvoisa komissaari, te puhutte aluksi siitä, että meidän on päästävä eroon <clears throat> siitä, mikä on varsinainen peto, siis virhe, joka on tarkoituksellisesti tehty ja sitten taas toisaalta meillä on jonkun verran erheitä, tarkoituksettomia virheitä. Ja, ja usein ne nimenomaan estävät sen, että tukia voitaisiin käyttää tehokkaasti ja, ja niissä aikarajoissa, jotka on määritelty kuitenkin olen sitä mieltä, että jos on kyse varsinaisesti petoksesta vilpistä, niin silloin kannattaa harjoittaa nolla toleranssia. Kuitenkaan vuonna 2006 muistaakseni mitään varsinaisia vilppejä ei esiintynyt, ja puhun nyt erityisesti Olafista. Ainakaan tilintarkastustuomioistuimesta ei mitään raskauttavia tuomioita ole tullut esimerkiksi julkisten hankintojen – ja <clears throat> muiden tällaisten suurten hankkeiden yhteydessä. Te puhuitte Kalabriasta ja Apuliasta. En ole kuitenkaan kovinkaan vakuuttunut siitä, että kyse olisi pelkästään erheistä näistä maakunnista puhuttaessa. Meillä on paljon tutkimustuloksia Italian oikeusinstanssien tekemistä <clears throat> tutkimuksista ja ne osoittavat, että näin on. Viime aikoina kuitenkin asia on tarkasteltu lähempää ja saatu siltä pohjalta enemmän sen suuntaisia todisteita, että kyse olisi todella tarkoitushakuisista virheistä. Eli niin vilpistä <clears throat> sanalla sanoen. Voimmeko tarkastella asiaa tältä pohjalta ja, ja millä tavoin otamme kantaa niihin maihin, jotka tekevät vilppiä. Nyt tarkastelemme kautta, joka kattaa vuodet aina vuoteen 2013 asti. Mutta kuitenkin, jos meillä on merkkejä siitä, että jo vuonna 2006 tietyt maat rikkoivat sääntöjä, joilla säädellään julkisten varojen käyttöä, niin mielestäni siihen eh, on puututtava sekä juridisesti että myöskin poliittisesti. Ei ole oikeudenmukaista, että ne maat, jotka viimeisen kymmenen vuoden ajan ovat jatkuvasti toimineet sääntöjen mukaisesti, eh, <clears throat> joutuvat samalle viivalle maiden kanssa, jotka eivät näin ole toimineet. Sitä paitsi eh, kyse on lähinnä niistä maista, jotka saivat varoja käyttöönsä. Ei ole tietysti mukavaa, että tietyt maat ovat jatkuvasti mustalla listalla ja sama syssy myöskin kyseisen maan kansalaiset eh, joutuvat sormella osoitettujen joukkoon. Ei se ole mukavaa, mutta tämä olisi sellainen asia, joka kannattaisi ottaa esiin myöskin uusien komissarien kanssa. Vuonna 2013, kun tehdään tilannearviota – on syytä äh, miettiä, ovatko aina kyseessä samat maat, äh, kun virheistä puhutaan. Well, thank you for suggesting to pass this. Kyllä, aion toimittaa tämän viestin seuraajalleni. Toteaisin kuitenkin, että tällä hetkellä Euroopan komissio ei ole löytänyt mitään perusteita – sille, että mitään näistä virheistä voitaisiin kuvailla petokseksi vuonna 2008. Kaikki epäilyttävät tapaukset raportoidaan Olafille. Ja Olafin tehtävänä on sitten tarkistaa tilanne missä määrin säännön vastaisuutta on ilmennyt ja ovatko epäilyt oikeutettuja vai eivät. Kokemustemme nojalla vain 0,11 prosenttia kohesiopolitiikan vuosittaisesta budjetista – on sellaista, että siihen kohdistuu epäiltyä petosta, ei siis todistettua petosta, vaan epäiltyjä petoksia kohdistuu vain 0,11 prosenttiin kohesiorahaston vuosibudjetista. Se on sata kertaa vähemmän kuin raportoitu virhetaso, ja kyse on siis epäilyistä petoksista, ei todennetuista petoksista. Ja mitä tulee näiden oikeudellisten seuraamusten kysymykseen, Tällaisia ei ole vielä käytössä niille jäsenmaille, jotka jatkuvasti hoitavat asiansa huonosti. Tällaisia seuraamuksia varmasti voitaisiin ottaa käyttöön. Ne täytyy ottaa esille sitten varainhoitoasetuksessa tai sitten uusissa rahoitusnäkymissä vuoden 2013 jälkeen. Olen samaa mieltä kanssanne, herra puheenjohtaja, siitä, että meidän tulisi painostaa niitä jäsenmaita parantamaan tapansa, jotka siis huonosti näitä asioita hoitavat. Ja yksi seuraajan tehtävä on varmasti se, että hän joutuu järjestämään korkean tason poliittista keskustelua vaikkapa yleisten asioiden neuvostossa kerran vuodessa, jossa puhuttaisiin juuri rahastojen varojen käytöstä ja asianmukaisesta hallinnosta. Näin ainakin saataisiin tällaista vertaispainetta aikaiseksi. Mutta tämä on siis seuraajani asia. Näin ei ole toistaiseksi tehty. Spidla. Kiitos ja vielä komissaari Spidla. Eh, velmi krátce doplnit, že... Minä tahtoisin lyhyesti vielä lisätä, että komissio ja sen yksiköt, se kuinka siedämme petosta, se on nolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa tapauksissa, joissa epäilemme, että virhe viittaa petokseen, niin tämä raportoidaan Olafille. Kollegani tuossa jo sanoikin, kuinka paljon tähän kuluu varoja. Pitäisi myöskin keskustella siitä, kuinka parannetaan yhteistyötä Olafin ja komission välillä, kun epäillään petosta. Tämä olisi aika käytännönläheinen asia, mutta lienee parasta sanoa, että todella petoksen suhteen meillä on nollatoleranssi. Muutoin asettaisimme vaaran alaiseksi kohesiopolitiikan todellisen sisällön ja myös rakennepolitiikan sisällön. No niin, nyt vielä edustaja Andreasen ja sen jälkeen annan puheenvuoron vielä tilintarkastustuomioistuimen edustajalle ja sitten vielä esittelee liberasti. Thank you, Chairman. I would like to state that the Kiitos, herra puheenjohtaja. Mielestäni äh, komissio ja tilintarkastustuomioistuin eivät pysty määrittelemään, onko kyse virheestä vai petoksesta, onko kyse rikollisesta aikeesta vai ei. Tämän voi ratkaista vain poliisiviranomainen rikostutkinnassa, joten se, onko kyseessä virhe vai petos, niin sitä ei voida ratkaista näissä elimissä. Er, raja on häilyvä, eivätkä toimielimet sitä voi määritellä. Palaisin vielä siihen, mitä tuomio, tilan, tilintarkastustuomioistuin sanoi, että varoja haetaan, vaikka tukikelpoisuus ei täyttyisi. Tämä on joka tapauksessa veronmaksajien rahojen väärinkäyttöä. Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että tilintarkastustuomioistuin toteaa, että kun ohjelmointikaunti lähenee loppua, niin riskitaso nousee. Mistä tämä johtuu? Johtuuko tämä tavasta, jolla suunnittelemme budjettia vai miksi näin on? Ja kolmanneksi liittyen siihen, mitä komissaari Metski sanoi vastaustensa alussa, niin pitäisikö meidän muuttaa varainhoitoasetusta siten, että maksatukset voidaan jäädyttää, mikäli väärinkäytöksistä ilmenee epäilyjä? Prego, brevemente, per favore. Ja sitten lyhyt vastaus. Vuole rispondere? Haluatteko vastata tähän esitettyyn kysymykseen? In attesa do la parola No, tässä odotellessa annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. On the issue... Kiitos petoksesta haluaisin sanoa, että järjestelmä, joka ei <clears throat> toimi, on itse asiassa sellainen, joka tuottaa petoksia. Pienet viral- muodolliset eh, virheet, joita ei voida kvantifioida, voivat johtaa tilanteeseen, jossa petos voi tapahtua. Esimerkiksi julkiset hankinnat, esimerkiksi yksi hanke, johon ei saada tarjouksia, ja sitten toisessa tapauksessa taas sitten ei ole julkaistu ilmoitusta vaikkapa julkisesta hankinnoista. Jos tällaisia virheitä hyväksytään eikä niitä heti korjata, niin silloin on järjestelmä, joka johtaa petoksen toteutumiseen. Saattaa olla, että yhdessä hankkeessa ei enää voida todella todeta, oliko julkista hankintaa vai ei. On totta, mitä Rova Andreasen sanoi, me emme tiedä, oliko kysymys laiminlyönnistä vaikka petoksesta. Tämä on totta, että kysymys on rikosoikeudellisesta toiminnasta, mutta kuitenkaan, jos järjestelmä ei toimi, niin se johtaa petokseen. Sitten tilintarkastustuomioistuilta kysyttiin, voitaisiinko syvemmin analysoida ähm, näitä muita seikkoja. Ja tämä on nyt todella käynnissä. Ja meillä on jäsenvaltioiden ja komission kanssa tämä asia tutkinnan alla, mutta haluaisin muistuttaa komissiota siitä, että tämä tarkastusmalli on aika hankala ja monimutkainen ja tämä vaatii ainakin kolme erityisraporttia ja uskoisin, että tämä on keskustelu, johon meidän täytyy paneutua tulevaisuudessa. Kiitos. Ihan sitten pari minuuttia, herra vielä. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat komissaarit, tämän päivän keskustelu tuo esiin sen, että me emme ole edes lähelläkään selvää käsitystä asiasta, jolla me kerran pysty tietämään ja erottamaan tosistaan virhettä ja, ja petosta, niin olemme hakoteilla. Tämä on tietysti monimutkainen kysymys, mutta <clears throat> läheltä tarkasteltuna varsinkin petosepäilyt on varsin vaikeasti ratkaistavissa oleva asia. Edun saajat joutuvat kärsimään tästä. Jos tarkastamme tilannetta kymmenen vuoden ajalta, itse asiassa tilintarkastustuomioistuin puhuu omassa kertomuksessaan tilanteesta aina vuoteen 2006 asti. Komissaari Sametski totesi, että vuoden 2008 tarkastelujaksolta ei tällaista ole huomattavissa ja sen jälkeen siirrymmekin tarkastelemaan jaksoa aina vuoteen 2013 asti. Olen aika epäileväinen. Onko komissio todellakin nyt näin <clears throat> hankalassa tilanteessa? Jos kerran me tiedämme varsin hyvin, mistä maista on kysymys, mitkä maat ovat säästäneet ja mitkä ovat tuhlanneet rahaa, niin miksei sitä tietoa voida antaa selkeästi kaikille. Ja, ja lisäksi mielestäni parantamisen varaa olisi myöskin virhetasojen lasku <clears throat> laskuissa, varsinkin kun tarkastelemme nyt meneillään olevaa ohjelmointikautta. Miten tilintarkastustuomioistuin näkee tämän asian? miten te näette komission kannan? Täältä on luettavissa, että oikaisupäätöksiä tehdään yhä vähemmän. Jäsenmaat nähtävästi näkevät oikaisut oikeastaan pikemminkin sanktioina. Millä tavalla meillä on mahdollista harjoittaa painostusta – jos kerran oikaisua ja oikaisumenettelyjä jatkuvasti käytetään vähemmän ja vähemmän. Kiitos, kiitos nyt esittelijälle. Tämä keskustelu voisi hyvinkin kestää tunteja. Meillä ei ole nyt enää tämä enempää aikaa ja siksi haluankin esittää kiitokset nyt komissaarille, komission edustajalle tästä elävästä keskustelusta, jota täällä on tänä iltapäivänä käyty. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. <clears throat> Tervehdin pääjohtaja ja Hän on täällä läsnä Euroopan investointipankista ja ainakin saman tien puheenvuoron hänelle. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, merci de m'avoir invité à prendre la parole. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että pääsin tänne vieraaksi valiokuntaanne sillä vaikka perussopimus ei tätä vaadi, niin minusta on aivan selvää, että eurooppalaisen toimielimen edustaja tulee tänne paikalle ja vastaa eurooppalaisten kansalaisten kysymyksiin. Olen, olen lokakuussa kirjoittanut, toimittanut kirjeen joka oli osoitettu parlamentin valiokunnille. Ja huomasitte, että melkein kaikki nämä suositukset, jotka siis ovat riippuvaisia pankista, on toteutettu. Ja totta kai jotkut parlamentin suositukset eivät riipu ainoastaan investointipankista ja niihin ei ole ehkä sitten reagoitu. Esimerkiksi vuoden 2006 toimintakertomuksesta vaadittiin, että Euroopan investointipankkiin pitäisi soveltaa pankkialan valvontajärjestelmää. Ja minä sitten välittömästi ilmoitin, että no kyllä EIPlle tällainen sopii, mutta on itsestään selvää, että eihän tällaisen valvonnan käyttöönotto meistä riipu. Tämä tarkoittaisi sitä, että Euroopan keskuspankki voisi meitä valvoa, koska sen Maastrichtin sopimus sallii. Tämä Tämä vaatii kuitenkin jäsenvaltioiden yksimielisyyttä ja valitettavasti tällaista ei ole. Tällaista valvontaa nyt EIP ei vielä sovelleta, koska siitä ei ole päätetty. Ja varmasti tähän kysymykseen on syytä ja mahdollista palata myöhemmin, koska ECOFIN neuvostossa keskustellaan nimenomaan pankkialan valvonnasta, siihen liittyvistä ehdotuksista. Ja tämä sitten antaisi eurooppalaisille viranomaisille rahoitusvalvonta toimivaltaa. Ja ehkäpä tämä olisi sitten tilaisuus teille palata tähän valvontakysymykseen ja te voisitte ehkä ehdottaa, että kun tällainen uusi pankkivalvontaviranomainen Euroopassa tulee astuu voimaan, niin sitten voitaisiin myös EIPtä valvoa näillä tavoin. Eli me olemme tähän ihan valmiita, sen haluaisin vain vahvistaa. No nythän Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja Lissabonin sopimus vahvistaa tarkistuskomitean toimivaltaa. Sehän raportoi suoraan pankin hallintoneuvostolle kolmesta kuuteen tämän jäsenmääräkin nousee ja sitten lisäksi nimetään myös tarkkailijajäseniä. Siis hallintoneuvosto EIPssä tarkastaa tarkistuskomitean kokoonpanon ja me voimme sitten hallintoneuvostolle ehdottaa, että tarkistuskomiteaa vahvistetaan siten, että sen jäsenillä on todellista asiantuntemusta pankkivalvonnasta. Lissabonin sopimushan on tämän tarkistuskomitean osittain se sit sen toiminnan mahdollistaa, koska Lissabonin sopimus mahdollistaa myös, että tämä komitea voi tarkistella ähm, EIPnkin kaltaisen elimen pankkitoiminnan asianmukaisuutta. Joten uskoisin, että tällä tavoin voitaisiin tätä tarkistuskomiteaa lähteä kehittämään. Sitten toiseksi Basel II ähm, täytäntöönpanon vahvistamisesta niin toteaisin, että me käytämme Basel 2-järjestelmän edistyneintä versiota ja Ja äh, tällä hetkellä luksemburilainen viranomainen meitä tässä on auttanut. Ja tästä vuodesta lähtien EIP on ollut EKPn vastapuolena EKPn eh, e rahapolitiikan toteuttamisessa. Ja tähän liittyen meille on eh, osoitettu raportointivelvoitteita. Meidän täytyy raportoida toiminnastamme EKPlle sillä tavoin, miten likviditeettiä hallinnoimme. Ja asiantuntijat, jotka ovat tätä arvioineet, niin ovat olleet sitä mieltä, että järjestelmämme ovat ovat, siis likviditeettiriskin hallinnointijärjestelmämme ovat asianmukaisia. Joten tässä me olemme kyllä äh, tarkalla korvalla kuunnelleet parlamentin suosituksia ja toteuttaneet niitä äh, soveltuvin osin. Sitten mitä muihin asioihin tulee, niin EIPn suurin huoli tänä vuonna on tietysti ollut talouskriisiin vastaaminen – ja olemme pyrkineet jäsenvaltioita auttamaan taistelussaan talouskriisissä. Ja osakkeenomistajat ovat, ovat lainanantomahdollisuuksiamme vahvistaneet huomattavasti tänä vuonna noin 45 miljoonaa euroa tämä oli 45 miljardia euroa viime vuonna, nyt se on noin 57 miljardia euroa, josta huomattava osa Euroopan unionissa on annettu lainaksi, joten tämä korotus oli suuri. Ja tosiaan lainananto kohdistuu kolmeen osaan. Ensiksi pk-yritysten tukeminen. Meillä on uusia lainamuotoja pk-yrityksille tarjottavana. EIP voi toimittaa lainoja äh, liikepankkeihin sillä ehdolla, että pankit rahoittavat PK-yrityksiä. Meillä on uuden tyyppinen sopimusmalli tässä käytössä ja tosiaan me vaadimme suurta avoimuutta ja tehokkuutta siinä, kun rahalaitokset antavat luottoja PK-yrityksille. Sitten toinen prioriteettialueemme tänä vuonna on ollut se, että rahoitamme sellaisia hankkeita, jotka osaltaan taistelevat ilmastonmuutosta vastaan. EIP noin 15 miljardilla eurolla aikoo rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka suoraan lieventävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja muutamia lukuja vielä kertoisin teille olen juuri saanut tuoreita lukuja tältä osin, siksi niistä teille haluan kertoa. Vuonna 2008 olemme 2,2 miljardi, miljardilla suurin piirtein rahoittaneet uusiutuvien energioiden hankkeita. Ja tämä luku kasvaa kahteen ja puoleen miljardiin suunnilleen tänä vuonna. Ja tämä kattaa noin puolet kaikista rahoituksista, jotka liittyvät sähkö, kaikista rahoitusmahdollisuukset, jotka liittyvät sähkön tuotantoon. Ja sitten ilmastonmuutosasioissa olemme ottaneet käyttöön myös uuden fasiliteetin, European Clean Transport Facility. Tämä rahoitusväline pyrkii siihen, että rahoitamme tutkimusprojekteja, joiden tarkoituksena on parantaa polttomoottoreita tai siis vähentää polttomoottoreiden päästöjä ja tehostaa niitä – jotta voitaisiin Euroopassa tuottaa jatkossa sellaisia autoja, jotka täyttävät tiukat päästönormit, jotka tulevat käyttöön vuoden 2015 aikana. Ja sitten osakkeenomistajat ovat vaatineet meiltä myös, että tänä vuonna erityisesti tehostamme lainanantoa niillä alueilla ja niissä maissa, joihin talouskriisi on iskenyt pahiten. Baltian maat, Unkari, Romania ovat tällaisia maita, joihin kriisi on iskenyt pahiten ja sitten meitä on vaadittu näille maille erityisesti kohdistamaan laina, lainanantoa. Ja tosiaan nyt eilen Lissabonin sopimus astui voimaan ja Lissabonin sopimuksen liitteessähän on pöytäkirja, joka muuttaa myös Euroopan investointipankin perussääntöä. Siihen liittyy kuusi muutosta. Ensimmäinen muutos on se, että me voimme ottaa enemmän riskiä. EIPn riskinottoon suhtaudutaan nyt myönteisesti. Ja jos aikaisemmin, jos me otimme yhtä paljon riskiä kuin liikepankki, meidän piti erityisiä takuita järjestää, mutta nyt uuden sopimuksen nojalla EIPkin voi ottaa tavanomaisessa määrin riskiä. No totta kai se on tietysti tarkoin rajattu, miten me voimme ottaa riskiä, mutta me saamme hieman enemmän joustoa tähän riskinottoon ja tällä tavoin voimme rahoittaa myös sellaisia hankkeita, joihin sisältyy tiettyä riskiä. Erityisesti tämä pätee tietysti tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Ja Lissabonin sopimus sallii myös sen, että tekninen apu, jota olemme tähän mennessä pystyneet antamaan varsin vähän, ja että sillä on aina pitänyt olla suora yhteys annettavaan lainaan, niin nykyään tekninen apu on Euroopan investointipankin itsenäinen toimintalinja eli tämän osakkeenomistajat ovat hyväksyneet. Ja sitten kolmanneksi me voimme ähm, perustaa myös sivuliikkeitä unionin ja neljänneksi Lissabonin sopimus mahdollistaa sen, että kun, kun se on välttämätöntä, niin voimme välittömällä tavalla myös osallistua yritysten hallintoon. Nyt meillä on tämä avoin mahdollisuus osallistua yritysten hallintoon. Ei meillä toki ole mitään äh, aietta äh, sekaantua yritysten hallintoon, mutta tällainen mahdollisuus voi olla hyödyllinen tietyissä tapauksissa, jos Euroopan unioni katsoo välttämättömäksi sen, että EIP osallistuu suoraan yrityksen hallintoon. Sitten viidenneksi tämä gearing-luku, siis oman pääoman suhde koko lainapääomaan, niin tämä gearing-aste määritelmä on muuttunut Lissabonin sopimuksen nojalla ja me voimme tässä vahvistaa oman pääoman määrää, mikä antaa meille enemmän liikkumavaraa. Ja viimeiseksi todettakoon, että Lissabonin sopimus tosiaan vahvistaa tarkistuskomitean toimivaltuuksia siten, että siinä on enemmän jäseniä ja että se voi valvoa entistä tarkemmin pankin toimintaa. No sitten vielä pari ajankohtaista asiaa vuonna 2010 Tähän useatkin parlamenttivaliokunnat ovat kiinnittäneet huomiota. Nimittäin vuonna 2010 tullaan keskustelemaan ulkoisesta mandaatistamme. Tiedätte, että EIP toimii tietysti Euroopan unionissa, no totta kai yli 90 prosenttia toiminnastamme kohdistuu EUn alueelle. Jotta voisimme toimia myös EUn ulkopuolella, niin se voidaan tehdä vain mandaatin avulla. Tämä voi olla vaikkapa sopimus AKT-maiden suhteen, tai sitten neuvosto voi tehdä päätöksen, että jokin tietty maksimilainamäärä voidaan antaa jollekin tietylle alueelle tietyin ehdoin ja niin edelleen. No nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että tämä tilanne on selkäytynyt huomattavasti, nimittäin eri mandaatit jotka meille on tähän mennessä annettu, ne on laadittu aika erityyppisin ehdoin joillakin ehdoilla voidaan rahoittaa tiettyjä projekteja alueella yksi ja toisilla ehdoilla sitten alueella kaksi. Ja nyt nämä mandaatit on yhtenäistetty tai ne tullaan yhtenäistämään. Meidän mielestämme ulkoisten mandaattien yhdenmukaistaminen selkeyttää toimintaamme ja ensimmäistä kertaa myös Euroopan parlamentilla on tässä merkittävä rooli, nimittäin tuomioistuimen tuomioistuimien päätöksen perusteella. Tässä sovelletaan yhteispäätösmenettelyä siis komission, anteeksi, neuvoston ja parlamentin välillä, mitä tulee EIPn ulkoiseen mandaattiin liittyvään päätöksentekoon. Herra puheenjohtaja, me haluamme toimia jatkossakin hyvin avoimesti ja haluamme kaikin tavoin taistella kaikenlaista petosta ja lahjontaa vastaan. Näihin asioihin sovellamme nollatoleranssia Heti kun ilmenee tai jos ilmenee, että joku henkilöstömme jäsen on, on havainnut petosta tai lahjontaa joissakin hankkeissamme, no tällaista tietysti valitettavasti esiintyy aika ajoin, niin välittömästi tästä pitää ilmoittaa meidän henkilöstömme jäsenelle. Ja me aiomme myös näitä ilmiantajia suojella. Meillä on uusia sääntöjä siihen, että jos joku taho meille ilmoittaa petoksesta tai korruptiosta, vaikka se olisi jonkun toimielimen sisällä, niin tätä ilmiantajaa suojellaan ja me saman tien sitten käynnistämme tällaisen äh, petosten torjuntamenettelyn, jota harjoitamme yhdessä Olafin kanssa. Mitä tulee offshore-rahoituskeskuksiin, näistähän puhuttiin G20-kokouksessa, niin meillä on jo politiikka näihin liittyen, mutta sitä on tarkistettu, jotta se on yhdenmukainen G20-maiden suositusten kanssa. Ja tämä merkitsee sitä, että me totta kai noudatamme aikaisempiakin sääntöjä. Me emme saa antaa lainoja sellaisille tahoille, jotka ovat näissä kielletyissä paikoissa. Mutta tietysti jos kyse on fyysisestä investointiprojektista ja jos se on sitten sijaitsee tällaisessa maassa, niin eihän se välttämättä tarkoita sitä, että siihen pyritään soveltamaan, siinä pyritään soveltamaan veronkiertoa tai veropetoksia joten tässä näitä toimijoita ei saa rahoittaa, mikäli heidän nimensä löytyvät mustalla listalla, listalta. Mutta jos sitten kyse on OECDn harmaasta listasta, niin silloin ennen kuin lainanantosopimus allekirjoitetaan, niin vaadimme, että toimija siirtyy jonkin sellaiseen maahan, joka ei ole mustalla eikä harmaalla listalla. Ja me olemme ensimmäinen kansainvälinen rahoituslaitos, joka tällaisen politiikan on hyväksynyt ja me toivomme, että muut toimijat seuraavat perässä. Näitä uusia sääntöjä sovelletaan kaikkiin uusiin lainanantosopimuksiin. Ja jos sitten toimijan kotipaikka maa poistetaan harmaalta listalta, näinkin voi tietysti käydä. Tai joutuu siis harmaalle listalle, niin sitten toimija joutuu palauttamaan rahat tai jotenkin järjestämään tämän asian. Joten tällä tavoin me pyrimme terävöittämään taistelua näitä offshore-keskuksia vastaan. Ja mitä tulee sitten avoimuuteen vielä, niin me olemme sitäkin kehittäneet. Kehotankin teitä tarkkailemaan verkkosivujamme. Niiltä löytyy nykyään paljon enemmän tietoa kuin vielä muutama vuosi sitten. Verkkosivultamme löytyy toimintasuunnitelmamme seuraavaksi kolmeksi vuodeksi jopa, miten me rahoitamme eri toimialoja. Sitten lainanantopolitiikkamme löytyy netistä eri toimialoilta, liikenne, energia ja niin edelleen. Ja tästä voidaan sitten todentaa, että noudatamme kaikkia ohjeita ja sääntöjä. Ja sitten nettisivulta löytyy vielä ympäristö- ja sosiaalinormit, joita me olemme sitoutuneet noudattamaan. Ja ja sitten löydätte myös listan rahoitettavista hankkeista. Ja tällä tavoin nämä ovat tiedossa jo ennen kuin kun niistä keskustellaan hallintoneuvostossa. Ja sitten jotkut kansalaisjärjestötkin eh, käyttävät muuten tätä, nimittäin tätä ulkoisen arvioinnin eh, elimemme raportit löytyvät myös täältä nettisivulta. Me emme tietenkään kaikessa toiminnassamme onnistu ja toimintakertomukset ja toiminnan arviointikertomukset löytyvät kaikki avoimesti netistä, jotta voimme parantaa toimintaamme. Ja sitten lisäisin vielä äh, sovellamme täysin asetuksia, jotka vaativat, että kansalaisilla täytyy olla pääsy tiettyihin asiakirjoihimme – ja että me, me järjestämme näitä kansalaiskuulemistilaisuuksia ja tällainen järjestetään kohta toiseen kertaan ja me aiomme vielä kaikin tavoin kehittää tätä avoimuuspolitiikkaamme ja sitä, kuinka kansalaisilla on pääsy asiakirjoihimme. Tässä ihan lyhyesti EIPn toimintakertomus ja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos pääjohtaja näistä äärimmäisen tärkeistä tiedosta. Nyt menemme eteenpäin ja annan puheenvuoron esittelijälle herra Deutsch. Kiitokset herra Maistad. Ensinnä haluaisin kiittää teitä tästä hyvin laadukkaasta yksityiskohtaisesta asiakirjasta, jonka olette meille tänne valiokuntaan ja jäsenille toimittanut. Ja kiitokset myös tuosta äh, henkilökohtaisesta läsnäolostanne sekä myöskin tästä äh, esityksestä, jossa kerroitte parlamentille ja varsinkin veron maksajille näistä asioista. Hyvin lyhykäisesti vain haluaisin ottaa esille kolme asiaa ja odottaisin myöskin kommentteja kollegoiltani, jotka varmastikin voivat rikastuttaa mietintöäni. Meidän täytyy nyt käsitellä varmastikin kolmea asiaa, kun tarkastelemme vuoden 2008 EIPn toimintakertomusta. Pankki toimii, on toiminut jo vuosien ajan, sen takia on mietittävä, mitä vuonna 2008 on, missä on edistytty. Ja on myös tarkasteltava sitä, kuinka rahoituskriisi on vaikuttanut vuonna 2008 pankin toimintaan ja myös on katsottava sitä, kuinka aikaisempana, aiempana vuonna, äh, joita edellisenä vuosina, siis ehdotukset, joita edellisenä tehtiin, kuinka ne johtivat tiettyihin toimiin tai kuumensivat pankin toimintaa vuonna 2008. Tässä Nämä, tässä nämä kolme seikkaa mielestäni. Ja ne varmasti osoittavat, että EIP on toiminut vuonna 2008 menestyksekkäästi. Hankkeet olivat myös menestyksekkäitä, aivan niin kuin myös aikaisempien vuosien aikanakin. Ja olen varma siitä, että parlamentin kannat ja äh, näkemykset saivat äh, myönteistä vastakaikua. Mitä tulee sitten, tai meillä on hyvin vähän aikaa tässä nyt käytettävissä, niin äh, haluaisin en niinkään mennä yksityiskohtaisesti näihin tilastotietoihin ja lukuihin, joita tuossa kertomuksessa on ja jotka herra maistaatilta juuri äsken kuulimme. Haluaisin todeta, että selvästikin on tunnustettu ja tämä on myönteistä, että pankki on toiminut tällä tavalla ja suoritunut tällaisista tehtävistä vuonna 2008. Ehkäpä toistelemme jatkuvasti sitä, että EUta on lähennettävä kansalaisiin, erityisesti sellaisina aikoina, kun kansalaiset tuntevat Euroopan unionin toiminnan läheisesti, niin heidän pitäisi pystyä tunnistamaan, että eri EU-toimielimet voivat vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Ja hyvin usein me puhumme täällä siitä, kuinka hitaasti reagoidaan erityisesti pankeissa. Ne ovat hyvin hitaita lainaamaan, mutta varsin kuitenkin nopeita perimään sitten saataviaan takaisin ja ottamaan erilaisia maksuja. Vuonna 2008 kun ajatellaan julkista mielipidettä ja toimintojen hitautta, niin EIP varmastikin toimi juuri päinvastaisella tavalla. Se toimi hyvin ripeästi vastatakseen talous- ja rahoituskriisiin. Ja kuten tuosta vuosikertomuksestakin voi lukea ja kuten äsken kuultiin, niin pankki Turkki vahvensi lainanantonsa ja myöskin hankki lisärahoitusta, jotta se voisi entistä aktiivisemmin olla mukana elvytysohjelmissa. Ja ihan lopuksi vielä on syytä todeta, että ei voida sanoa, että olisi olemassa täydellinen instituutio. Ja niinpä EIP ei varmastikaan toimi aivan täydellisesti myöskään. Kuitenkin uskon, että vaikka tietysti tärkeitä askeleita on otettu pankin toiminnan avoimemmaksi tekemiseksi ja myöskin petosten suitsimiseksi. Emme voi vain levätä laakereillamme ja olla tyytyväisiä, vaan kuten valiokunnan varapuhemies aiemmin suosituksensa muotoilu, niin uskon, että ne ovat edelleen täysin perusteltuja EIPn toiminnan suhteen ja haluaisin ottaa niistä nyt kaksi esille edessämme olevan ajanjakson aikana on varmasti hyvin tärkeää selkeästi määritellä, koska tietysti pankilla on aivan erityisasema, se mm, mitä luottamuksellista tietoa, ei julkista tietoa, on joka olisi relevanttia ja joka liittyisi pankin toimintaan. Meidän on määriteltävä juuri tämä luottamuksellinen ei-julkinen tieto, mitä se tarkoittaa, jotta pankin toiminnan valvonta on avoimempaa. Toimet, joihin on ryhdytty, osoittavat, että suunta on oikea, mutta meidän on myöskin käsiteltävä ne valitukset, joita on jätetty pankin toiminnan suhteen ja meidän on käsiteltävä nämä valitukset. Kenties tämä auttaa lisäämään avoimuutta pankin toiminnassa. Haluan vielä kerran kiittää tästä kertomuksesta ja uskon, että tuleva yhteistyö kollegoiden kesken varmastikin muodostuu hyvin hedelmälliseksi niin, että varmasti voimme parantaa entisestään Euroopan investointipankin tehokkuutta. Kiitos teille esittelijä. Ja nyt sitten tilintarkastus tuomioistuimen edustaja herra Ludvortista. Uh, thank you, Mr. Chairman and uh, honorable members of... Kiitos herra puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Ihan lyhyesti, kun aikaa on vähän, haluaisin käydä läpi muutaman kohdan. Ensiksi herra jo esille ottama asia, nimittäin pankkivalvonta. Kuten tiedätte, tuomioistuimella ei ollut mandaattia, mutta haluaisin ihan henkilökohtaisesti kommentoida tätä olisi hyvä, että EIP tarkastelisi Euroopan pankkivalvontaviranomaisen mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa myös Euroopan investointipankkia koskevaksi. Ja äh, Lissabonin sopimushan mahdollistaa myös tarkistuskomitean jäsenmäärän kasvattamiseen ja tämäkin tätä valvontaa voisi parantaa. Näin juuri ehkä pitäisikin tehdä. Ja sitten äh, pari asiaa, jotka tilintarkastustuomioistuin on käsitellyt ja herra Maistatkin esitelmänsä toisessa osassa näihin viittasi. Nimittäin ensiksi se, että äh, kohta tullaan käymään keskustelua pankin ulkoiseen mandaattiin haluaisin kiinnittää valiokunnan jäsenten huomiota siihen, että tilintarkastustuomioistuin on tänä vuonna julkaissut kertomuksen erilaisista pankkitoimista MEDA 1 ja MEDA 2 ohjelmien puitteissa muun muassa. Ja tämä oli aivan normaali käytäntö, kun tarkastelemme, miten MEDA-ohjelmat ovat toimineet ja jopa aikaisemmin, nimittäin vuoden 2006 toimintakertomuksessa tilintarkastustuomioistuin tarkasteli MEDA-ohjelmien täytäntöönpanoa ja erityisesti oliko niissä ilmennyt säännönvastaisuuksia. Ja tässä sivuttiin lukua 11, jossa myös e, ilmeni nämä offshore-asiat. Ja on hyvä, kuten herra Maistat sanoi, että pankin offshore-politiikkaa on nyt muutettu ja terävöitetty. Ja sitten lopuksi huomenna käsittelette esityslistan kohtana vastuuvapauden myöntämistä Euroopan kehitysrahastolle. Ja tällä hetkellä Tämä kotonoon sopimukseen tämä myös liittyy ja valiokunta ehkä voi tarkastella tätä asiaa uudelleen, kun varainhoitoasetuksesta keskustellaan ensi vuonna. Tässä kaikki minun osaltani. Kiitos herra puheenjohtaja. Grazie a lei. Onorevole Berman. Kiitos esittelystä Berman. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ranskaksi. Kohdistan äänet pääjohtajamestarille. Hän itsekin puhuu ranskaksi. Varsin täydellistä ranskaa käyttäjä ja ilmaista asian tiivisti. Kiitokset alusta puheenvuorostanne. Haluaisin <clears throat> esittää kysymyksen talousarviovaliokunnan nimissä ja myöskin kehitysvaliokunnan nimissä, varsinkin kun tulen jatkossa valmistelemaan asiasta mietinnön. Käsittääkseni Euroopan investointipankin rooli tulee jatkossa olemaan varsin merkittävä. Nyt tähän liittyy muutama kysymys. Te puhuitte veroparatiiseista. Eh, halunnut käyttää tätä termiä, mutta siihen kuitenkin törmättiin. Ja on varsin eh, hyvä asia, että viime aikoina olette eh, saaneet aikaiseksi toimintamallin, jossa kohdistaa valvonta ja toimintaa erityisesti niihin toimijoihin, jotka toimivat veroparatisi alueella. Tämä on varsin myönteinen seikka, mutta kun puhuitte toimijoista, joiden toiminnan ei pitäisi tapahtua veroparatiisi maissa, niin entä ne varat, lainat, joita annatte hankkeille – voidaanko jollakin tavoin taata äh, se, että varat eivät ikään kuin pakene veroparatiiseista maihin, jotka sitten lopulta ovat hankkeen edunsaajia. Silloinhan voi käydä niin, että kansalaiset eivät saa etua äh, varoista, vaan pikemminkin äh, hyöty ja etu menee toimijoiden pussi. Ja tämä ei tietenkään ole toiminnan tarkoitus. Meidän on varmistettava se, että kaikki on johdonmukaista. Nyt haluaisin tietää, miten pitkälle aiotte mennä toiminnassanne, kun pyritte rajoittamaan sitä, että raha ei joudu väärin käsiin. Ja, ja sitä suuremmalla syyllä, koska rahaa tarvittaisiin kehittyviin maihin. Tässä oli se, mitä halusin teiltä nyt tässä yhteydessä kysyä. Valla fine do la parola presidente. Kiitos. Keräämme nyt kysymyksiä ja, ja sitten lopuksi annan vastauspuheenvuoron pääjohtajalle. Herra Tsatsimarkakis. Herra puheenjohtaja, olen edellisten puhujien kanssa samalla linjalla. Tässä kuulimme hyvän tiiviin toimintakertomuksen, pankin toimintakertomuksen. On selvää, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa. Ja sitten tietysti jäsenvaltiotkin ovat tässä mukana, koska ne ovat pankin osakkaita ja sitten Lissabonin sopimus muuttaa <clears throat> tätä asetelmaa. Ja minä haluaisin kiittää EIPtä erityisesti vastuullisesta toiminnastaan talouskriisissä. Se on auttanut jäsenmaita huomattavasti ja tämä pitää nostaa esille. Ja me eurooppalaiset voimme olla ylpeitä Euroopan investointipankista. Se on maailman suurin investointipankki ja tämä sanottakoon avoimesti. Mitä tulee nykyisiin elvytyssuunnitelmiin, jotka on hyväksytty ja hankkeet on käynnistetty nopeasti, olen ollut henkilökohtaisesti mukana parissa kolmessa projektissa ja olen ollut yhteydessä moniin henkilöihin EIPssä ja homma on aina sujunut erinomaisesti EIPn edustajien kanssa. On todella hienoa, että elvytyssuunnitelmissamme saamme tukea, näin hyvää tukea EIPltä. Ja olemme saaneet rahoitusta merkittäviin hankkeisiin esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden alalla. Ja en nyt nostaisi esille ainoastaan pankkia, vaan koko Euroopan investointipankkiryhmän. Tässähän on myös Euroopan investointirahasto, sillä on merkittäviä innovaatio-ohjelmia ja niin edelleen. Minulla on oikeastaan pelkkää hyvää sanottavaa Euroopan investointipankkiryhmän toiminnasta. Se on todella merkittävä toimija ja toimintakertomus ja yhteisvastuukert- yhteiskuntavastuukertomus, joka meillä nyt on edessämme, on erittäin hyvä ja avoin ja toimintakin on avointa ollut. Siitä kiitän. No pari kysymystä kuitenkin. Nämä ulkoiset toimet ja niiden tuleva rooli vuoden 2010 jälkeen. Uudet tehtäväkuvaukset määritellään teille ja haluaisin tätä taustaa vasten tietää, jos ajatellaan Lontoossa toimivaa jälleenrahoitus, jälleenrakennus- ja kehityspankkia, anteeksi, ja teidän suhdettanne siihen, miten varmistatte, ettei päällekkäisyyttä ilmene, ettei jälleenrakennus- ja kehityspankki tee päällekkäistä työtä EIPn kanssa? Ja toinen kysymykseni liittyy paronitaan Ashtonin ähm, puheenvuoroon. Muuttaako se jotenkin teidän tehtäviänne? Nimittäin hän, hän viittasi juuri EIPn ulkoiseen toimintaan ja siihen kohdistettaviin odotuksiin. Ja mikä on sitten tässä eurooppalainen intressi? Me tiedämme, että pankki osallistuu maailmanlaajuisiin projekteihin, joissa ei välttämättä ole mitään eurooppalaista ulottuvuutta. Ainoastaan te olette osa, tai tämä eurooppalainen elementti jossakin ulkomailla toteutettavassa projektissa. Ja sitten Sehän voi olla jopa kilpailija eurooppalaiselle teollisuudelle, vaikkapa raaka-aineiden toimituksessa. Ja jos mitään eurooppalaista elementtiä ei ole, niin miten voitte, voitte perustella tällaiset hankkeet? Miten perustelette, että näissäkin projekteissa on eurooppalaista intressiä mukana? Colleghi, chiedo scusa, siccome alle 18.30... <clears throat> 18.35. Näin meidän on päätettävä kokous ja haluaisin kuitenkin luonnollisesti antaa päätössä puheenvuoro vielä pääjohtaja Meistarille. Meillä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä ja niinpä pyydänkin kaikkia puhumaan nyt todella nopeasti ainoastaan minuutin puheaika kaikille. Sitten herra Baltsis. Ačiū labai gerimas pirmininkė dėl Europos investicinio banko. Iš tikrųjų buvo daug paminėta labai gerų žodžių ir man pačiai. Olemme kuulleet paljon hyvää EIPstä ja minulla on ollut tilaisuus työskennellä pankin kanssa, kun omassa maassani olin valtiovarainministerinä. Kuitenkin tilanne on nyt muuttunut ja on surullista mainita tai surullista, että joudutaan puhumaan joistakin jäsenvaltioista, jotka ovat surullisessa tilanteessa. Ja te mainitsitte tuossa Baltian maat muun muassa. Haluaisin ottaa esille vaikkapa energiahankkeet, hankkeet, jotka liittyvät myöskin asuntojen uudistamiseen, kun kuulemme korkeimman tason virkamiesten sanoman, että tietyt rahoitusta hakevat hankkeet ovat liian byrokraattisia, niin mehän olemme keskustelleet jo aikaisemmin, te olette käyneet täällä valiokunnassa, on keskusteltu siitä, että on vähennettävä näitä monimutkaisia säännöksiä. Haluaisin tietää, kuinka tulevaisuudessa edetään. Herra Oli ainoastaan muutama seikka. Ensinnäkin tietysti kiitokset pääjohtajalle ja sitten hyvin nopeasti kysymyksiin. Voisitteko pääjohtaja kertoa meille jotakin teidän tulostanne muutoksista? Kymmenestä miljardista yhtäkkiä 800 000 ja 2008 vuonna kuitenkin tässä vahvistettu tulos oli 600 miljardia, joten en, en, en nyt mitenkään halua tällä oikeuttaa sääntelyä, mutta kuitenkin tulosten, vuosittaisten tulosten vaihtelu on ollut aika moista. Sitten kysyisin ajatustanne, tästähän puhuttiin tuolla äsken ovien takana, mutta nyt Euroopan unioni saa oikeudushenkilön statuksen Lissabonin Lissabonin sopimuksen myötä. Miten tämä tulee vaikuttamaan teidän toimintaanne? On tietysti hyvä asia, että kyse ei enää ole hallitusten välisestä elimestä, vaan, vaan unionin varsinaisesta toimielimestä Ja sitten vielä investointeihin liittyen – Haluaisin tietää, minkälaisia investointikeinoja, instrumentteja teillä on. Teillä tietysti itsellänne omat toimintavaltuutenne, mutta käsittääkseni jonkunlaisia tutkimuksia tästä, näistä mahdollisista potentiaalisista toimista voisi harjoittaa. Rovaajalla. Kiitokset pääjohtajalle kaikista hänen antamistaan tiedosta ja, ja, ja onnittelut siitä, että, että asiassa on edetty. Äsken puhuttiin niin sanotusta Margarita varoista, jotka liittyisivät uudistuvien er-, energialähteiden käyttöön, johon osallistuisivat useatkin eurooppalaiset pankit. Voimmeko saada tästä hieman tietoa? Grazie. Ultimo intervento. Kiitos. Ja sitten herra, äh, herra Laura, viimeinen kysymys. Uh, Kiitos herra puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Iltapäivällä kävimme keskustelua kohesiopolitiikasta ja keskustelimme siihen liittyvistä raporteista. Ja kohesiopolitiikka on uhattuna tulevaisuudessa myös niillä alueilla, jotka nyt kuuluvat kohesiorahaston piiriin. Myös rakennerahastot saattavat poistua niiltä alueilta vuoteen 2013 mennessä. Ja tarvitaan uusia rahoitusmekanismeja tulevaisuuteen. Jeremy ja Jessica ovat tällaisia uusia mahdollisia rahoitusvälineitä, Voisivatko EIPn kollegat kommentoida Jeremy ja Jessica-mekanismeja ja mitä mahdollisuuksia niillä olisi tarjottavana tulevaisuudelle? Kiitos. Kysymyksiä esitettiin paljon. Hän päättää maista, että pyytäisin teitä nyt vastaamaan. Ja jos syvällisemmin haluatte vastata esitettyihin kysymyksiin, niin luonnollisesti voitte sen kirjallisessa muodossa jatkossa meille toimittaa. Euh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Varmasti äh, seuraan neuvoanne, koska tässä on paljon kysymyksiä, joihin pitäisi vastata paljon syvällisemmin. Nyt hyvin nopeasti vain käyn lävitse nämä kysymykset ja lähetän teille syvällisemmät kirjalliset vastaukset myöhemmin. Mitä tulee näihin tuloksiin, josta esittelijä puhui, no todellakin rahoituskriisi osui meihin todella vähän, koska me toimimme sijoituksissa hyvin varovaisesti, huolimatta vaikka joskus saimme pyyntöjä lähteä mekin sijoittamaan, koska muutkin niin tekivät, sijoittivat tietyn tyyppisiin tuotteisiin, me emme halunneet siihen lähteä ja tämä säästi meidät pahimmalta kriisiltä. Ja tällä tavalla tulokset tulokset olivat edelleen hyviä. Sitten herra Odille tämä vaihtelu johtuu siitä, että meidän konsolidoidussa tilipäätöksessä sovelletaan IRFS-sääntöjä. Jo vuosien ajanhan on sanottu, että IFSR täytyy noudattaa ja tämä sitten varmastikin vaikuttaa tähän äh, vaihtelevuuteen, mutta jos ajatellaan sitten sääntömääräisiä äh, eurooppalaisten sääntöjen mukaisia tehtyjä äh, laskelmia, niin silloin huomattiin vuoden 2008 tulos oli 1,6 mm, miljardia ja sitten tänä vuonna se on 1,7 miljardia, niin että huomaatte, että joka kerta on pientä nousua kuitenkin vuosittaisessa voitossa en kommentoi herra Lubortsin sanomisia, mutta tiedätte varmastikin, että suurimmassa osassa toimiamme me käytämme sellaisia resursseja ja varoja, jotka keräämme rahoitusmarkkinoilta maailmassa, mutta aivan pienessä osassa toimiamme käytämme myöskin Euroopan budjettivaroja ja on aivan siis normaalia, että tilintarkastustuomioistuin valvoo ja että se tekee sen kolmikantasopimuksen pohjalta ja että todella TTT on todella aivan oikein antanut lausuntonsa ja se itse asiassa vahvisti sen, että tietyt reaktiot ovat olleet täysin perusteltuja. Herra Lubortz tuossa viittasi tilintarkastustuomioistuimen raporttiin Välimerestä esimerkiksi ja aivan oikein siellä puhuttiin valvonnan puutteesta Porsan reijistä, josta itsekin tulisimme tietoisiksi vuodesta 2005 lähtien lähtien olemme siis pyrkineet tilannetta parantamaan. Herra Berman esitti hyvin tärkeän aika pulmallisenkin kysymyksen, herkaluotoisen kysymyksen, se tapa, jolla estetään, etteivät tiettyjen maan tulot karkaa tuonne veroparatiiseihin. Tämä on kysymys, jota me tällä hetkellä mietimme ja se johtuu siitä, että en ole vakuuttunut siitä, että tämä politiikka, jonka oli hyväksymme, joka on tietysti täysin G20-suositusten mukainen, on juuri tästä vinkkelistä toteutettua ja tätä asiaa nyt seuraamme hyvin läheisesti. Sitten Sachi Markakikselle esititte olennaisen kysymyksen, niin mielestäni tähän pitäisi vielä palata, kun keskustelemme uusista ulkoisista mandaateista. Me kuinka määritellään Euroopan yleinen etu? Hyvin selvästi haluan sanoa, että EIP on täysin valmis vahvistamaan yhteistyötä komission kanssa, jotta voitaisiin taata se, että että olisi enemmän näkyvyyttä eurooppalaisilla toimilla ja että myöskin oltaisiin tehokkaampia, koska tietystikin jossakin tapauksessa ähm, se, että yhdistetään toisaalta Euroopan budjettia ja EIPn toimintaa, että tämä voisi jollain lailla vipuvaikuttaa ja sillä on ikään kuin äh, tiettyä tehostavaa vaikutusta. Tätä yhteistyötä on siis vahvistettava ähm, komission äh, äh, kanssa tiettyjen välineiden ja osa-alueiden osalta. Ja sitten palaan myöskin herra Odin kysymykseen vielä. Se tapa, jolla voitaisiin vahvistaa tätä tiivistä yhteistyötä, on tarpeen Eh, ehkä tällä tavalla EU voisi olla suoranaisesti EIPn eh, e osakkeenomistaja tai sitten eh, ehkä voitaisiin luoda jonkinlainen tytäryhtiö, joka todella suuntaisi EIPtä ulkoisin toimiin. Mutta nämä ovat todella asioita, joihin varmasti palaamme vielä. Ja vielä sitten investoinnista, johon kiinnitti hyvät huomiota herra Odi Rova Ajala, Margaritista kysyitte. Huomenna itse asiassa saamme päätökseen ensimmäisen asteen tästä rahastosta. Tämä on ensimmäinen rahasto, jota voidaan määritellä, joka voidaan määritellä yhteiseurooppalaiseksi rahastoksi. Ja sen tarkoituksena on luoda pääomia suurille infrastruktuurihankkeille liikenteen ja energian saralla. Ja kuusi perustajaa tässä rahastossa ovat EIP lisäksi Saksan, Ranskan, Italian, Espanjan ja Puolan vastaavat tahot, mutta olemme tietysti avoimia myöskin muille sijoittajille. Mutta huomenna siis me kuusi käynnistämme tämän hankkeen, jokainen laittaa siihen 100 miljoonaa euroa ja Tämän hankkeen puitteissa toivon mukaan saamme aikaiseksi sellaisia hankkeita, joita ei pelkästään lainoilla rahoiteta, vaan että myöskin on todellista pääomaa, jota siihen voidaan laittaa. Sitten herra Foganille vielä tahtoisin ehkä hyvin lyhykäisesti vielä kertoa jotakin. Lähetän teille vielä yksityiskohtaisempia tietoja Jessicasta ja Jeremystä. Kyse on uusista instrumenteista yhteistyössä komission kanssa. Jeremin ajatuksena on muuttaa rakennerahastoja uudistettaviksi rahoitusinstrumenteiksi, jota voitaisiin tukea pk-yrityksiä. Ja annan teille myöskin niiden sopimusten luvun, jotka on jo sovittu Jeremin alla. Ja sitten Jessica, se on vähän samantyyppinen. Pyritään muuttamaan rakennevaroja sillä tavalla, että voitaisiin osallistaa myöskin urban rakennerahastoisiin, urban kehitysvaroihin. Tämä on vielä äskettäisempi, olemme vasta aloittaneet, mutta jo joitakin sopimuksia on tehty ja meillä on muita, muita hankkeita tulossa niin, että saatte yksityiskohtaiset tiedot tästä, näistä aloitteista piakkoin. Kiitokset. Grazie, signor Presidente kiitokset <clears throat> pääjohtajalle näistä. Sanon siis kiitokset teille teidän panostuksestanne ja, ja koska vastauksena ovat varsin kallisarvoisia meille, odottelemme innolla myöskin tulevia kirjallisia vastauksia. Pyydän vielä saada toivottaa kaikki tervetulleeksi pienen koktailtilaisuuteen, joka odottelee, odottaa kaikkia tuossa salin ulkopuolella.